Hyvät kollegat, voimme jo aloittaa äänestyksen. Seuraavat kohtat koskevat erilaisia visuimavaussopimuksia, niitä on yhdeksän, eli tiettyjä Karibian, Tyynemeren alueen ja yhdistyneiden Arabiemiirikuntien valtioiden kanssa tehtyjä viisumivapaussopimuksia. Perussopimuksen artiklan 77 ja 218 kappaleen 6 mukaisesti. Neuvosto on esittänyt hyväksymispyynnön ja meidän esittelijämme on valmistellut mietinnöt, jotka esitettiin syyskuussa. Tarkistuksia ei ole tehty, tehty näihin ja kysyisinkin esittelijä Gabrielilta, haluatko käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja sihteeristöä hyvästä hedelmällisestä yhteistyöstä. Haluaisin kiittää meitä kaikista keskusteluista. Ja tässä on vahvistettu parlamentin kantaa. Meillä on tämä, nämä välineet, viisumit, jotka ovat hyvin symbolisia poliittisia välineitä. Ja painotan sitä, että parlamentin jäsenä meidän on tärkeää saada Euroopan komissiolta tietoa säännöllisesti neuvotteluista näiden valtioiden kanssa – ja meidän pitää myöskin painottaa tätä käytäntöä, jolla pyritään saamaan näitä menettelyjä voimaan. Ja parlamentin hyväksyntää tarvitaan näihin menettelyihin. Tätä on, tämä on hyvä muistaa, kun ajatellaan tuleviakin viisumivapaussopimuksia. Eli kiitoksia kaikille hyvästä yhteistyöstä. Kiitoksia edustaja Gabrieli. Ja nyt sitten äänestetään koneäänestyksellä. Kaikilla on kortit valmiina, eikö niin? Pari sekuntia, hyvä. Eli jokaisesta sopimuksesta äänestetään erikseen tietysti. Ensimmäinen Dominikan sopimus, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen. Ei, Grenada. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas. Saint Lucia. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Saint Vincent ja Grenadiinit. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Trinidad ja Tobago. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten samoa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Itä-Timor seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty myös. Seuraavaksi Vanuatu. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty myös. Ja viimeisenä yhdistyneet Arabien emirikunnat. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja hyvät kollegat, joulukuussa 2005 sitten äänestetään täysistunnossa. Sitten seuraava kohta esityslistalla. syyttömyysolettama. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraavana suullinen kysymys Unkarin tilanteesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siinä oli kaikki, eikö niin? Jatketaan sitten esityslistan seuraavalla kohdalla. on doit continuer avec leur... Hyvät kollegat, jatketaan esityslistan seuraavalla kohdalla. Yhdistyneiden Arabiemirikuntien ja Europolin välinen strateginen yhteistyö vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Hyvät kollegat, meidän pitää jatkaa. Meillä on vielä muita asioita käsiteltävänä. Eli yhdistyneiden arabi-emirikuntien ja Euroopanin välinen strateginen yhteistyö vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Ihan ensinnäkin neuvoston puheenjohtajavaltion edustaja esittää omia ehdotuksiaan yhteistyösopimukseksi yhdistyneiden Arabiemirikuntien ja Euroopan välillä vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa varten. Nera Borde, oletteko paikalla? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Tämä sopimus on aivan täysin strateginen sopimus ja tässä pu- käsitellään henkilökohtaisten tietojen välittämisestä, eli Euroopan unioni ja Arabi Arabi-emirikunnat tekevät yhteistyötä todellakin vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi. Ja kyseessä on ainoastaan strategisten tietojen vaihto, eli tästä jätetään pois henkilötietojen vaihto. Ja vaihdetaan asiantuntemustietoja, strategisia tietoja ja tietoja erilaisista metodeista, joilla pyritään torjumaan rikollisuutta ja myöskin tietoa koulutuksen osallistumisesta ja rikostutkimuksesta. On olemassa tiettyjä rikosoikeuden aloja, joilla voisi olla kiinnostava vahvistaa strategista yhteistyötä yhdistyneiden arabiemiirikuntien Esimerkiksi terrorismin torjuminen, LV, eh, verotuspetokset ja muut, nämä ovat tärkeitä aloja. Ja Euroopan unionin valtuuskunta on ollut Abu Dhabissa jo 2013 vuonna neuvottelemassa yhteistyökuvioista tämän maan kanssa olevan erittäin tärkeä taloudellinen yhteistyökumppani EUlle. Ja on tärkeää ottaa huomioon turvallisuuskysymykset ja myöskin vahvistaa suhteita tämän maan kanssa. Ja tästä siis jää todella pois nämä henkilökohtaisten henkilötietojen vaihto tästä sopimuksesta, mutta unionille tämä strateginen sopimus on erittäin tärkeä, koska kyseessä on todella tärkeä talouden kumppani EU-maille. No niin, herra Bordet, Kiitoksia tästä. Haluaisivatko Europolin edustajat käyttää puheenvuoron myöskin tässä vaiheessa? Herra Neumann. Thank you, Madam Chair. Um, just one... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Vielä kerran saan korostaa sitä, mitä kollega Bordier totesi. Kyse on muiden kuin henkilötietojen, eli strategi, mutta henkilötietojen vaihtamista strategisesta sopimuksesta. Jos tämä hyväksytään, niin silloin voimme parantaa monilla rikollisuuden aloilla, kuten terrorismin vastaisen taistelun puolella tietojen vaihtoa. Mutta myöskin silloin, kun kyse on rahanpesusta ja yhteisön sisäpuolella tapahtuu vasta rikollisuudessa. Jos sopimusta ei allekirjoiteta, niin silloin meillä ei ole sellaisia tietoja käytettävistä, joita mirkunista voitaisiin saada käyttöön. Neuvottelut on saatu menestyksekkääseen päätökseen ja tästäpä syystä nämä neuvottelut pitäisi aloittaa uudestaan, kun aletaan soveltamaan uutta Europolin toimintamääräyksiä. Tämä on operatiivista syistä tärkeä asia, mutta kuten sanottu, strategisen sopimukseen ei sisälly henkilötietojen vaihto – ja jos tätä ei allekirjoiteta nyt, niin silloin koko hanke viivästyy 2-3 vuodella. Ja toivottavasti tämä huomioidaan myöskin tämänpäiväisessä keskustelussa. Kiitoksia. Thank you, Mr. Neumann. Maintenant, cher collègue... Kiitoksia, herra Neumann. Ja nyt annetaan edustaja Mussolinille esittelijällemme puheenvuoro. Olkaa hyvä. Presidenta, Kiitoksia, puheenjohtaja. Liittyen siihen, mitä neuvostaja Euroopan sanoivatkin, on korostettava tämän sopimuksen tärkeyttä. Itsekin näin teen. Se on vain strateginen, ei operatiivinen sopimus. Eli mitään henkilötietojen vaihtoja ei tätä kautta tehdä. Tiedämme, että nyt yhdistyneet Arabiemirikunnat on maa, josta on tulossa erilaisen rikollisuuden, erityisesti talousrikosten oikea kehto. Jo aikaisemmin on tehty laajempi yhteistyösopimus Persianlahden valtioiden kanssa. On taisteltava vakavaa rikollisuutta ja terrorismia vastaan. Meillä on siis sopimus EUn ja yhdistyneen Arabiemirattikuntien kanssa. Tähän liittyy tietojen tietojen vaihto ja strategisesti saatujen tietojen vaihto. Tiedämme, että tällä hetkellä ollaan tarkistamassa Europol-asetusta – ja haluaisinkin kuulla tästä mahdollisimman vapaan kannan. Tämä sopimus on todella tärkeä tällaisella arkaluontoisella hetkellä. Kiitoksia oikein paljon. Sitten Kirk Hope ja sen jälkeen Kauman. Uh, thank you, madam. Uh, I just want to... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja muutama sananen tämän tekstin puolesta. Mielestäni on erittäin tärkeää huomioida tämänhetkinen maailmanpoliittinen tilanne ja minkälaisia ovat uhkakuvat ja miten ne kehittyvät. Arabiemiirikunnat muodostaa keskeisen henkilöiden liikkuvuuden keskuksen. Kyse ei ole vain ainoastaan kaupallisesti tärkeästä alueesta. Ja tästäpä syystä onkin välttämätöntä päästä yhteistyössä seuraavalle tasolle taistelussa terrorismia ja vakavaa rikollisuutta vastaan. Mielestäni tämä on oikea askel oikean suuntaan ja saanen samalla myöskin todeta, että Tanska, UK ja Irlanti osallistuvat tähän päätöksentekoon, eivätkä jää pöytäkirjojen ja sääntöjen ulkopuolelle, vaan ovat täysillä tässä mukana. Europolilla on kyllä ollut asiantuntemusta tarjolla ja sitä Arabiemirikunnat sitten tämän sopimuksen myötä voivat myöskin hyödyntää. Ja tämä on mielestäni erittäin tärkeää. Me peräänkuulutamme maailmanlaajuisesti kaikkien kanssa korkeaita standardeja ja yksissä tuumin voimme niihin päästä. Minä olen erittäin tyytyväinen tähän sopimukseen ja toisaalta tämä tarjoaa myöskin oivia kehitysmahdollisuuksia ja samalla paneutuen moniin huolenaiheisiin ja uhkakuviin positiivisella tavalla. Eli tämä on unionin puolelta erinomainen viesti. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Kaufman. Ja vielen dank. Kiitoksia puheenjohtaja. On kiistatonta, että Arabi-emirikunnat ovat meille tärkeä kumppani. Tästä on puhuttu perinpohjaisesti ja siksi on varmasti tärkeää tehdä tämän maan kanssa terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa yhteistyötä. Haluaisin kuitenkin ottaa esille perustavanlaatuisen kysymyksen, Ja tämä koskee tätä strategista operatiivista sopimusta myöhemmin myös Bosnia-Herzegovinan kanssa. Kuten tiedätte, nyt ollaan neuvottelemassa uudesta Europol-sopimuksesta. Ja jos menettelyssä toimitaan niin, että parlamenttia vain kuullaan, niin silloin tässä on kyse nyt siitä, voiko parlamentti äänestää kansainvälisistä sopimuksista. Ja nyt kun ollaan päättämässä uudesta Euroopan asetuksesta, meidät pakotetaan nyt vanhan säännön päättämään tästä sopimuksesta. Minusta tämä on outoa. Ryhmäni mielestä tämä valittu ajankohta on erittäin huono. Ja pidämme kiinni siitä, että odottaisimme uutta Europol-asetusta. Tässä on kyse siitä, että varmistetaan Euroopan parlamentin oikeudet, eikä tämä liity mitenkään siihen, etteikö yhteistyö tällä alalla olisi tärkeää Arabi-emirikuntien kanssa tai bosnia herzegovina kanssa, vaikka onkin kyse erilaisista sopimuksesta. vaan tässä on kyse periaatekysymyksestä. Valiokunnassa tuli, tulisi todella nyt pohtia, miten äänestyksissä toimitaan. Kiitoksia. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? Ei näytä olevan. Edustaja Mussolini, haluatteko sanoa jotakin? Omassa puheenvuorossani sanoin, että kaikki tiedämme, mitä kolmikantaneuvottelussa tapahtuu ja että asetusta ollaan muokkaamassa. Mutta kun kuulin tässä myös, mitä Europolin edustaja sanoi, niin totesin, että tiedämme, että jo nyt on olemassa sopimus myös Brasilian suuntaan. En puhunut Bosnia-Herzegovinasta. Eli oli miten oli, tässä ei mielestäni saa hukata aikaa, koska kyseessä on todella tärkeä, strategisesti tärkeä sopimus. Eli olisi hyvä päästä eteenpäin sopimuksessa. Hyvä, kiitoksia. Ja tarkistuksen jättämisen määräaika on 19.11. kello 12. Ja tarkistukset pitää laatia ainoastaan englannin kielellä. Sitten seuraava kohta. Bosnian ja Herzegovinan sekä Europolin välinen operatiivinen ja strateginen yhteistyö. Ja seuraamme samaa menettelyä, eli ensinnäkin neuvoston puheenjohtajavaltion edustaja voi esittää ehdotukset. Neuvostohan on tehnyt tällaisen täytäntöönpanopäätöksen päätöksen joka liittyy tähän Europolin ja Bosnian Herzegovinan välisen operatiiviseen strategiseen yhteistyöhön. Olkaa hyvä, herra Borde. Kyllä, olemme puhuneet tästä operatiivisesta ja strategisesta yhteistyöstä Bosnia herzegovinan kanssa. Ja tämän sopimuksen välillä voidaan siis vaihtaa kohtaisia tietoja. Ja tässä on kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin täysin operatiivinen ulottuvuus henkilökohtaisten tietojen vaihto ja sitten myöskin toisaalta tietosuoja, jota pitää kunnioittaa. Eli tässä vaiheessa haluaisin sanoa jotakin erittäin tärkeää näistä eri ulottuvuuksista. Neuvoston mukaan kumpikaan näistä ulottuvuuksista ei voi häiritä toista, eli tämä operatiivinen ulottuvuus saatetaan päätöksen, jos kaksi ehtoa täyttöä, eli jos on tällainen operatiivinen hyöty ja jos noudatetaan henkilökohtaisen tietojen suojelua. Ja tämä on neuvoston, neuvostolle tämän ehdoton asia. Ja puhuisin näistä operatiivisista asioista, jotka ovat tärkeitä tässä yhteydessä. Länsi-Balkanin maat ovat Euroopan unionin kumppaneita, kun pyritään torjumaan rikollisuutta. Ja Europolin ulkoinen strategia edellyttää sitä, että pidämme hyvää yhteyttä näihin maihin ja yhteistyö toimii. Länsi-Balkanin maat voivat olla kautakulkumaita tai alkuperämaita, josta rikollisuutta tulee Euroopan unionin alueella. Makedonian kanssa tehtiin 2011 sopimus Serbian kanssa 2012 ja Montenegron Moldovian kanssa 2014. Ja nyt Bosnia ja Herzegovin kanssa tehtävä yhteistyö sitten täydentää tätä Länsi-Balkanin kanssa tehtävää yhteistyökuviota. Ja Bosnia-Herzegovina on erittäin tärkeä alue. Sieltä tulee huumeita, aseita, sieltä myöskin salkuetaan ihmisiä. Ja nämä ovat prioriteetteja Euroopan unionilla, kun pyrimme torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Bosnia on myöskin kautta kulkumaa äh, siirtolaisvirroille, joka tällä hetkellä on hyvinkin vakava, vakavalla tasolla. Ja meidän pitää tutkia näitä reittejä ja myöskin puuttua ihmiskauppaan, ihmiskuljetukseen ja laittoman maahanmuuttoon. Ja terrorismin osalta pitää mainita, että ulkomaalaistaistelijat tulevat juuri tältä alueelta Länsi-Balkanista. Kyseessä on ehdokas maa Euroopan unionin jäseneksi ja näiltäkin osin Europolin kanssa tehdään yhteistyötä Kroatiaan ja Slovenian kanssa on tehty samanlaista yhteistyötä ja ne ovat olleet menestyksekkäitä yhteistyökuvioita. No mitä sitten tulee tietosuojakysymyksiin? Aivan kuten sanoin aikaisemmin, jotta saamme tämän yhteistyösopimuksen tehtyä, niin siinä on ehtona se, että Europolia valvotaan yhteisesti. Tässä on 44 sivun pituinen näin ohjeistus, joka liittyy tietosuojaan poliisiyhteistyökuvioissa. Ja tämä raportti tai kertomus käsittelee juuri tietosuojaa poliisiyhteistyökuvioissa Bosnia-Herzegovin kanssa. Ja viranomaisten kanssa luodaan tältä pohjalta yhteistyötä. 28 jäsenvaltioiden edustaja on hyväksynyt tämän ja minkälaisia eh, teknisiä esteitä ei ole sille, etteikö Europol voisi aloittaa neuvotteluja Bosnia ja Herzegovin kanssa. Neuvosto on siis saanut kaksinkertaisen hyväksynnän tälle toimelle ja näille tietosuojakysymyksille. Eli 28 jäsenvaltiota niin edustajat ovat hyväksyneet tämän menettelyn. Jos tästä on jonkinlaisia huolenaiheita vielä, niin olisi kiinnostavaa kuulla näistä. Tämä sopimus on ollut erittäin suuri prioriteettikysymys operatiivisella tasolla meille ja haluamme tehdä yhteistyötä Euroopan unionin ehdokasmaan kanssa. Meillä on tai yhteinen valvontaelin on saanut hyväksynnän tietosuojakysymyksissä. Ja tämä on erittäin tärkeä asia neuvostolle. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Borde. Sitten Europolin edustaja, herra Neuman. Thank you, Madam Chair. Uh, just some... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Muutama lisähuomio tähän sopimukseen liittyen. Kuten kollega Borde jo totesi, ne alat, joilla yhteistyön odotetaan tiivistyvän Bosnia-Herzegovinan kanssa ja millä aloilla tiedot, tietojenvaihto tulee lisääntymään, terrorismin vastainen taistelu, laiton maahanmuutto ja huumeiden salakuljetus. Bosnia-Herzegovina on kauttakulkumaa sekä myöskin humausaineiden äh, äh, lähtömaa. Tähän sopimukseen liittyy melko tiukkoja tietosuoja-arviointeja ainoastaan Europolin toimesta. Me katsomme tietenkin juridista puolta ja käymme myöskin paikan päällä katsomassa tilannetta. Lisäksi tässä huomioidaan yhtei, Euroopan yhteisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavaltuutetun näkemykset, eli kaikki 28 jäsenvaltiota ovat tässä mukana ja jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että tämän hetkinen tietosuojan tilanne Bosnia-Herzegovinassa antaa mahdollisuuden sopimusten läpiviemiselle tai neuvotteluiden läpiviemiselle ja sopimuksen allekirjoittamiselle, koska tässä huomioidaan vallitsevat tietosuojastandardit. Bosnia-Herzegovina on valmisteluvaiheessa, jäsenyysvalmisteluvaiheessa Olemme ilmoittaneet, että tällaisen sopimuksen valmistelu antaa hyviä mahdollisuuksia tällaiselle maalle liittyä Europolin osalta EUn säännöstöön. Eli tästäpä syystä sopimus on keskeisellä sijalla hyödyllinen ja Toivon, että huomioitte ensinnäkin sen, että tietosuojaa takeet on olemassa, niin kuin Euroopan on ilmoittanut, ja operatiiviselta kantilta katsottuna tämä on erittäin tärkeä sopimus, koska juuri tämä ulottuvuus puol- puuttui Länsi-Balkanin alueelta, ja mitä tulee jäsenyyskysymyksiin, niin tämä antaa kyllä lisäpontta Bosnia-Herzegovinan pyrkimyksille. Kiitoksia. Ei, kiitoksia. Sitten esittelee Fontana. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän neuvostoa ja Europolia siitä, että henkilötietojen suojan kysymys, joka on meille läheinen, on nyt sellaisessa vaiheessa, että on, ollaan löytä, löytämässä, löytämässä ratkaisuja Bosnia-Herzegovinan kohdalla. Ehkäpä tästä voidaan vielä erikseen keskustella, katsotaan mitä tutkimuksia tästä taustalla on ja mitä on tehty. Olemme ymmärtäneet ja tiedämme, että Bosnian osalta sopimus on hyvin tärkeä, kun katsotaan sen strategista merkitystä ja ongelmia, joita liittyy tietynlaiseen kansainväliseen kauppaan alueella. Eli ymmärrämme tämän, mutta aivan kuten sosialistien kollega aikaisemmin sanoi, olemme hieman hankaluuksissa, kun käymme nyt kolmikantaneuvotteluita ja tiedämme, että Euroopan asetusta ollaan uudistamassa. Ja meidän pitäisi nyt sitten näinä päivinä hyväksyä ehdotus, Emmekä oikein ymmärrä ajoitusta. Tässä joku ei ole nyt mennyt niin kuin olisimme toivoneet. Eli emme oikein tiedä, miten voisimme nyt sitten hyväksyä jotakin, juuri kun olemme saamassa uuden Europol-asetuksen. Kiitos. Euh, euh, Kiitoksia, edustaja Fontana sitten varjoesittelijä. Muchas gracias, señora. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olin esittelijänä neuvoston päätöksessä, jossa tuetaan juridisesti Europolia ja olen myös Euroopan asetuksen esittelijänä. Kovan työn ja muiden poliittisten ryhmien kollegojen kanssa käydyn yhteistyön kautta. Meillä on pitkälle menevä poliittinen näkemys Europol-asetuksesta ja lopullisesta oikeusperustasta ja soveltamisalasta. Puolitoista tunnin kuluttua pidetään seuraava trilogikokous ja sitten sitä seuraava ensi viikolla. En puhunut, kun, tai en käyttänyt puheenvuoroa, kun puhuttiin sopimuksesta Arabi-emirikuntien kanssa. No, onko tämä strateginen sopimus? Kyllä. Kyseessä ovat strategiset kysymykset. Toisaalta olen vakuuttunut siitä, että nämä sopimukset ovat hyviä ja tarpeellisia myös Bosnia-Herzegovinan kanssa. Haluan kertoa kollegoille, että tällä hetkellä Europolilla on strategiassa sopimuksia Bosnian, Bosnian kanssa, Venäjän kanssa, Turkin kanssa ja Ukrainan kanssa. Ja tällä hetkellä operatiivisia sopimuksia Europolilla on Albanian, Australian, Kanadan, Kolumbian, Makedonian, Islannin, Montenegron, Norjan, Sveitsin, Liechtensteinin, Ruotsin ja yhdistyneiden kuningaskuntien, <laughs> Yhdysvaltojen kanssa. Siis sanoin operatiivisia sopimuksia. Niille, niihin vaaditaan, että Europolin hallintoneuvoston kautta on saatu valvontaelimen lausunto joka koskee henkilötietojen vaihtoa, kuten tässä tapauksessa on kyse, aivan kuten neuvosto ja Europol sanoivat. Mutta mielestäni kysymys on hieman erilainen. Mm, mutta olipa se sitä tai ei, niin tämä ei ole tärkeää. Koska jos jatkamme tällä tiellä, jolle neuvosto ja Europol ovat lähteneet, parlamentin lausunto jää pelkäksi lausunnoksi tai mielipiteeksi. Ja esittelijänä en halua vaarantaa pitkälle menevää konsensusta Euroopan asetuksesta muiden ryhmien kanssa. Me toivomme, että kaikki henkilötietojen käsittely operatiivisissa sopimuksissa olisi yhteispäätösmenettelyn alaista sekä parlamentin käsittelyssä että neuvoston. Nyt meille kuitenkin ollaan osoittamassa tietä, jossa parlamentti jätetään päätöksenteon ulkopuolelle. Parlamentti laatisi vain lausunnon. 2009 934 osa sopimuksessa, joka käsittelee henkilötietoja ja niiden vaihtoa, niin tuossa sopimuksessa on todella säännöksiä henkilötietojen vaihdosta, eli niistä on puhuttava. Operatiivisessa strategisessa sopimuksessa siihen on saatu yhteiseltä valvontaelimeltä myönteinen lausunto, mutta meillä on asetus, jossa tämä elin ylitetään. Viimeisin sana kuuluisi kuitenkin Euroopan tietosuojavaltuutetulle, ei hallintoelimelle. 13. toukokuuta 2015 hyväksyttiin tähän liittyvä sopimus ja parlamentti, parlamenttia kuullaan. Neuvosto esitteli ehdotusta niin, että Euroopan oli läsnä, kuten näimme. Ja 19.11. on sitten tarkistusten jättämisen määräaika. Olen yhtä mieltä siitä, mitä Fontana sanoi. Kuulosti järkevältä. Ja se, mitä itse sanon, on, että koska Europol-asetus joulukuussa tai tammikuussa, siis se syntyy, meidän tulisi hyväksyä yhteistyöoperatiivinen sopimus. Siis meidän tulisi tämän sopimuksen osalta odottaa, että saamme tämän uuden Euroopan sopimuksen Vuosi sitten hoidin samankaltaista sopimusta, joka liittyy Georgian, Meksikon, Brasilian ja Arabiemirikuntiin. Ja tiedättekö, mikä oli tuolloin äänestyksen tulos, kun ajateltiin Europol-asetusta, haluttiin saada lisää näkyvyyttä. 42 vastaan, nolla ääntä puolesta oli tuolloin tulos. Muistakaa tämäkin. Bosnian kanssa pitää olla yhteistyötä, mutta kuitenkin niin, että meillä on asetuksen tuoma oikeusperusta, ei pelkkä neuvoston päätös. Kiitoksia oikein paljon edustaja De Mera. Ennen kuin jatketaan, haluaisin tervehtiä Ruotsista tullutta vierailijaryhmää. Edustaja Koratsa Bild on heidät tänne kutsunut ja tänään he ovat täällä seuraamassa sitä, kuinka Libe-valiokunta työskentelee. Oikein paljon tervetuloa teille. Ja nyt jatketaan sitten. Edustaja Kaufman, haluatteko käyttää puheenvuoron tästä aiheesta vielä? Ihan lyhyesti vain. Kyllä meidän pitäisi parlamentissa tarkkaan miettiä siitä, että miten meidän tulisi suhtautua näihin sopimuksiin, vaikka ne ovat luonteeltaan aivan erilaisia. Mutta kuten kollega Dieste Miira totesi, jos Euroopan neuvottelut lähitulevaisuudessa voitaisiin saattaa päätökseen, niin silloin oikeusperusta olisi toisenlainen. Ja minä uskon, että kyllä parlamentin pitäisi tältä pohjalta lähteä tekemään päätöstä sopimuksista, koska silloin kyse on kansainvälisistä sopimuksista. Ja Lissabonin sopimuksen myötä meillä on niihin liittyen myötämääräämisoikeus, ja tätä oikeutta ei pitäisi meiltä antaa ottaa. Nämä sopimukset ovat erilaisia, mutta silti lähestymistä vaan pitäisi olla sama. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustajalle. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um, as a rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja. Tietosuojadirektiivistä sanoisin, että siihen liittyvät kolmikantaneuvottelut jatkuvat tiiviisti ja toivomme, että asiakirja kokonaisuudessaan saadaan valmiiksi saman aikaan kuin Europol-asetus tai ehkäpä vielä aikaisemmin näin meillä olisi hyvä pohja arvioida tietosuoja ehtoja. Ja tässä yhteydessä on selvää, että jokainen maa, joka lähtee tällaiseen yhteistyöhön, sen pitää täyttää tietyt kriteerit. Oli hienoa kuulla Bosnia-Herzegovinan osalta, että tämänkaltaista seurantaa ja valvontaa jo tehdään. Tärkeää on, että valvonnan tulokset pitäisi nähdä myös tarkemmin, koska pitäisi ymmärtää, minkälaiset standardit ovat, ja meidän pitäisi tässä mielessä pakuttua asioista kun ottaa huomioon, kuinka hankala tilanne Länsi-Balkanilla on ja mikä Bosnia-Herzegovinan rooli on, niin on todella katsottava todellista kontekstia. Ehkä tässä voitaisiin toimia hieman aikaisemmin, koska silloin meillä olisi luottamusta. Nyt luottamus on vielä osittaista kuuntelemaan sitä, mutta emme ole vielä nähneet mitään tässä on liian vähän aikaa tarkistuksille. Ehkäpä pitäisi katsoa vielä muitakin asiakirjoja ja vasta sitten päättää, hyväksytäänkö tämä operatiivinen sopimus. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Fontana, haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? No, halusin vain sanoa, että olen yhtä mieltä kollegoiden kanssa. On todella pohdittava tarkkaan tätä sopimusta Siis on selvää, että tämä on tärkeä sopimus ja Bosnian kanssa todella sitä tarvitaan, mutta täytyy muistaa myös asetus, joka on nyt pelissä ja henkilötietoihin liittyviä näkemyksiä on hyvin erilaisia, joten parlamentille on äärimmäisen tärkeää, että nämä kysymykset otetaan huomioon. Kiitos. Madame Loris. Eh, kiitoksia edustaja Loristin sihteeristö sitten jakaa nämä asiakirjat kaikille valiokunnan jäsenille. Eli nämä asiakirjat, joista puhuit. Ja tarkistusten jättämisen määräaika on 19. marraskuuta kello 12. No niin, mennään sitten seuraavaan kohtaan, eli kohtaan 22 esityslistalla, asiakirjojen julkisuus työjärjestyksen 116 artiklan 7. kohta vuodet 2014-2015 on kyseessä. Eli tämä kysymys koskee avoimuutta ja perusoikeuksia, jotka EUn perusoikeuskirja turvaa. Työjärjestyksessä tai asetuksessa 1049 vuodelta 2011 on turvattu säännölliset kertomukset asiakirjan julkisuudesta ja meidän valiokuntamme käsittelee omassa mietinnössään 2014-2015 vuoden toimintaa. Esittelijä on Laura Ferrara ja hän voisi esitellä meille nyt mietintöluonnoksen. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Vaikka toimielimessä on tehty paljon työtä tämän eteen. Eurooppa on edelleen aika abstraktia kansalaisista kaukana. Sitä on hankala ymmärtää ja hankala päästä sen toimintaan mukaan. Olemme viettäneet niin kutsutun vihreän viikon vaalipiiri viikon sen tiimoilta ja havaitsimme, että monilla kansalaisilla on vaikeuksia saada tietoa. Jopa toimittajilla on hankaluuksia liikkua tietoviidakossa. Ja näin kansalaisten on hankala toteuttaa oikeuksia, joita heillä EU-lainsäädännön nojalla olisi. Tämä on tämän 1049 direktiivin vastaista, perusopimusten vastaista ja perus oikeuskirjan vastaista sekä seutsopimuksen yksi artiklan vastaista. Siinä puhutaan osallistumisoikeudesta ja siitä, että kansalaiset voivat julkisesti puhua ja vaihtaa mielipiteitään kaikista EU-aloista. Olisi tärkeää, että käyttäisiin jatkuvaa vuoropuhelua esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kanssa. No, 11 artikla sopimuksessa Euroopan unionista on edelleen kaukana toteutumistaan. Usein kansalaiset itse joutuvat arvioimaan toimien oikeellisuutta ja usein kuulemme, että EUsta puhutaan byrokraattien unionina, jota ei juurikaan tunneta eikä myöskään arvosteta eikä myöskään toimielimissä toimivia henkilöitä. Eli tarvitaan avoimuutta, koska jos kansalaisilla ei ole oikeutta saada tietoa, silloin perusperiaatteet, demokratian periaatteet eivät toteudu. Täytyy saada jälleen kansalaiset luottamaan EUn toimintaan. Siksi mietinnässäni olen korostanut avoimuutta, ja sitä, että on tärkeää, että kansalaisilla on aina pääsy erilaisiin asiakirjoihin. On tietysti jotakin poikkeuksia, kuten 1049 direktiivissä todetaan. Olen korostanut sitä, että asiakirjoja ei saa aina niin helposti käyttöönsä kuin pitäisi, ja tämä usein johtuu toimielinten toiminnasta, ja tämä taas vaikeuttaa suoran demokratian toteutumista. Olen ottanut myös esiin joitakin menettelyitä, jotka vähentävät avoimuutta. Ensinnäkin neuvoston kokoukset, niitä ei pidetä julkisesti, ne ovat aina suljetuin ovin ja No, ei, ne ovat myös sellaisia, että niiden asiakirjoja ei kokousta ennen tai sen jälkeen julkaista. Sitten kolmikantaneuvottelut kolmen toimielimen välillä. Nekin tapahtuvat suljetuin oviin, Niitä ei välitetä internetissä eikä niissä julkaista yleisölle asiakirjoja. Ja kolmas käsittely tai sovittelu ja sekin poliittisten johtajien väliseksi. Katsottava myös lobbareiden asemaa ja niiden pääsyä tiettyihin asiakirjoihin. Ehdotus mietinnössäni koskee pakollista rekisteriä kaikista lobbareista, jotka toimivat toimielimissä. Komissio on tästä jo puhunut ja olisi tärkeää, että myös parlamentti ja neuvosto julkaisisivat tiedot lobbareista ja neuvonantajista, jotka toimivat toimielimissä. Tämä sitovista toimielinten välisistä sopimuksista, niidenkin pitäisi taata osaltaan neuvotteluiden avoimuus alusta lähtien. Sitten hallinnollisesta prosessista tai rikkomismenettelyistä. Niidenkin osalta pyydämme, että kansalaiset voisivat saada käyttöönsä nämä asiakirjat, jotta kansalaiset voisivat tietää, missä heidän hallituksensa ovat tehneet virheitä. Samoin neuvottelut, joita käydään komission ja esimerkiksi alueiden välillä alueellisten ohjelmien puitteissa näidenkin asiakirjat pitäisi olla julkisia. Eli tarvitaan entistä enemmän avoimuutta, parempi pääsy asiakirjoihin, koska tätä kautta kansalaiset voivat lähentyä EUta ja ymmärtää sen dynamiikkaa ja toimintaa entistä paremmin. Ja ennen kaikkea voivat tiedostaa paremmin omat oikeutensa, jotka heille suodaan EU-lainsäädännössä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät. Kaikilla poliittisilla ryhmillä taitaa olla edustajat, mutta näin täällä vain kaksi henkilöä. se pirit ensiksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen aivan samaa mieltä siitä, että meillä on yhteinen haaste, jotta voimme olla avoimempia siinä, miten esitämme asiakirjoja, miten säädämme lakeja ja myöskin kuinka rahoitusta käytetään, kuinka veronmaksajien rahoja käytetään. Ja meidän pitää todella tehdä enemmän töitä, jotta saadaan nämä aukot tältä osin kurottua. No samanaikaisesti on olemassa monia asioita, joissa Euroopan unionin pitäisi toimia enemmän, erityisesti neuvosto. Komissio on edistynyt jonkun verran ja olen ylpeä siitä, että parlamentti on kaikkein avoin toimielin. Olemme yksi avoimimmista parlamenteista koko maailmassa. Meillä on näitä internetissä näytettyjä julkisia kuulemisia, täysistuntoja ja muita. Ja tämä on erittäin tärkeää eurooppalaisille. No mitä tulee näihin kolmikantaneuvotteluihin? Mikä on kolmikantaneuvottelu? Se on tapa neuvotella, jotta voidaan nopeuttaa päätöksentekomenettelyä kahden lainsäätäjän kanssa. Ja näin voidaan sitten välttää pitkiäkin sovittelumenettelyjä. Ja meillä pitäisi olla paljon parempi pääsy näihin kolmikantaneuvotteluihin. Nythän esittelijä asiasta vastaava henkilö on mukana näissä, mutta pitäisi ehkä olla enemmän kertomuksia vastaavalle valiokunnalle tai varjoesittelijöille, jotka vastaavat asiasta eri poliittisissa ryhmissä. Ja tämä varmasti hyödyttäisi, jos myöskin kansalaiset saisivat enemmän tietoa näistä epämuodollisista neuvotteluista. Pitää saada aikaiseksi luottamuksen henki, jotta saadaan aikaiseksi kompromisseja näissä monimutkaisissa neuvotteluissa. Ja joskus tietysti tämä saattaa kääntyä myös koko prosessia vastaan. Kansalaiset haluavat lainsäädäntöä ja haluavat, että demokraattisessa prosessissa saadaan nopeasti demokraattisella tavalla tuloksia aikaan. Ja jotta voidaan kuroa umpeen tämä demokratian vaje, meidän pitää toimia tietysti vastuullisesti, pitää jättää tilaa yksityiden, yksityisyyden suojalle, henkilötietojen suojalle, ja näitä oikeuksia pitää kunnioittaa. Jopa Ruotsissa, joka on etunenässä näissä asioissa, siellä täytäntöön pannan avoimesti kaikki päätökset, mutta on kuitenkin tiettyjä luottamuksellisia asioita, joita ei julkaista. Pitää toimia demokraattisesti ja pitää tietysti olla myös mahdollisuus luokitella luottamukselliseksi joitain tietoja. On hyvä, että käydään avointa julkista keskustelua, jossa kansalaiset ovat mukana, jotta kansalaiset tiedä tietävät, mitä käsitellään, mitkä ovat tulokset. En tiedä, pitäisikö kaikkien neuvotteluvaiheiden olla avoimia koska usein kolmansia osapuoliakin on mukana ja on tärkeää, että neuvottelut ovat luottamuksellisia. Mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että meillä pitää olla parlamentin jäseninä pääsy ja näihin asiakirjoihin koko neuvottelun keston ajan. Ja ihan lopuksi haluaisin sanoa, että nyt on todella korkea aika, että neuvosto, komissio ja parlamentti istuvat yhdessä pöydän ääreen ja puhuvat tästä asetuksen tulevaisuudesta ja asiakirjojen julkisuudesta. On todellinen skandaali, että tämä asia on jumittunut neuvostossa, jumittanut neuvostossa niin monen vuoden ajan. Ja me haluamme lisää avoimuutta. Kiitoksia. Sitten toinen varjoesittelijä. Tack så mycket ordförande. Jag vill ju förstås börja tacka Ferrara för ett Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset tästä erinomaisesta mietinnön luonnoksesta. Edustukselliseen demokratiaan kuuluu myöskin asiakirjan julkisuus, eli että kansalaiset voivat tutustua päätöksentekoprosessiin voidakseen osallistua vaaleihin valistuneena kansalaisina. Minä toimin esittelijänä myöskin asian käsittelyssä. Toisaalla meidän täytyy tietenkin tietää, mitä me ajamme takaa. Meidän täytyy varmistaa, että jatkossa muutokset eivät johda siihen, että asiakirjat eivät ole niin helposti enää saatavilla. Neuvosto on vas- harodut vastaan, niin kuin täällä sanottiin, ja minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että useat jäsenvaltiot haluavat rajoittaa julkisuutta ja avoimuutta. Olen katsonut joitakin tekstikohtia, esimerkiksi kohta viisi, siellähän todetaan, että toimielimet eivät ole riittävän aktiivisia julkisuuden takaamiseksi. Meillä pitää olla yhteinen toimielinten välinen strategia, mutta tekstissä pitäisi myöskin todeta, että parlamentti kyllä pyrkii yksinkertaisella tavalla, eli omilla verkkosivuillaan julkaisemaan asiakirjoja ja somen kautta tätä julkisuutta vaalimaan. Kohdat 13 ja 14 menevät mielestäni liian pitkälle, kun kritisoidaan kolmikantaneuvotteluja. Kolmikantaneuvotteluja joskus käytännön syystä johtuen tarvitaan, mutta niiden pitäisi olla myöskin mahdollisimman jo avoimia. Oikein paljon kiitoksia tästä luonnoksesta ja mielenkiinnolla jään odottamaan yhteistyötä esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitoksia. Merci, madame. Mm, kiitoksia. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Muistutan teitä siitä, että tarkistusten jättämisen määräaika on 27. marraskuuta kello 12. Eh, ja nyt, hyvät kollegat, keskeytän kokouksen 30 minuutiksi, koska odotamme esittelijä seuraavan kohdan käsittelyyn.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 Kiitos.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 Chers collègues, je pense qu'on doit commencer déjà. No. no niin, hyvät kollegat, jatketaanpa sitten. Sitten seuraava kohta esityslistalla on kohta 23, hyvin kiinnostava asia. Ja kyseessä on tuomioasiassa C362-14 Maximilian Schens vastaan tietosuojan valtuutettu Data Protection Commissioner. Ja nyt meillä on mahdollisuus käydä keskustelua Rova, Falk, äh, Rova, Mara, Rova Heinanin kanssa, joka on tietosuojaryhmän puheenjohtaja. Ja odotamme nyt Rova Heinalia. Ja hän itse asiassa sijaistaa Rova Falk Piehotania, joka ei päässyt Brysseliin tänään. Hänellä on kiireellisiä asioita Ranskan tietosuojaviranomaisen kanssa käynnissä. Eli Rova Henal työskentelee tässä tietosuojaryhmässä ja hän avustaa Falk Pirotania 29 eh, työryhmässä, jossa seurataan tätä Schrems-asian käsittelyä. Ja työryhmän edustaja sitten ilmoittaa työryhmän kannasta liittyen tähän tuomioon mm, tietosuojakysymyksessä. Ja tietosuojakysymyksen esittelijät saavat puheenvuoron. Täällä ei välttämättä nyt ole kovinkaan paljon kollegoja vielä paikalla, mutta odotetaan hetki, ehkäpä sieltä tulee vielä. Mutta ensinnäkin eh, rouva Henälille puheenvuoro. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät euroedustajat. Ensinnäkin haluan sanoa, että Rova Falk Pirotan pahoittelee, että hän ei päässyt tänne paikalle esittämään tätä asiaa teille. Hän olisi halunnut tulla tänne tilaisuuteen, mutta hänellä on todellakin kiireellisiä asioita, joten hän lähetti minut tänne sijaistamaan häntä ja kertomaan teille niistä töistä, jota on tehty tässä työryhmässä 29 liittyen tähän tuomioistuimen eh, päätöksen, joka liittyy tietosuojakysymyksiin ja tietojen siirtoon. Ensinnäkin eurooppalaiset viranomaiset haluavat tehdä kaiken voitavansa tässä asiassa. Tämä on hyvinkin sokerava päätös, joka ei kuitenkaan tavallaan ole myöskään yllätys viranomaisille. Itse asiassa nämä työryhmä 29 on jatkuvasti toistanut useampaan kohtaan 2013 vuodesta asti tätä asiaa, että eurooppalaisia perusoikeuksia ei noudateta tietosuojakysymyksessä, ja tämä ei ole hyväksyttävää demokraattisessa yhteiskunnassa. Ja olemme julkaisseet kaksi lausuntoa, teknistä lausuntoa 2014 ja myöskin 2014 vuoden joulukuussa poliittisen äh, lausunnon. Ja työryhmässä 29 on myöskin äh, informoitu tästä asiasta paljon ja puhuttu siitä, kuinka meillä ei ole tarpeeksi välineitä ja kuinka tärkeää olisi käyttää näitä välineitä. Ja 2015 vuoden helmikuussa myöskin tästä asiasta lähetettiin kirje. Olemme jatkuvasti sanoneet sitä, että ulkomaalaiset vir- viranomaiset omalla alueellaan pääsevät käsiksi eurooppalaisten tietoihin ja tähän liittyy kansainvälisiä sopimuksia, mutta kuitenkin nämä tiedon siirtovälineet nämä ovat sellaiset, joita, joihin käytetään tiettyjä sopimusehtoja, eli kolmannet maat eivät voi rajattomasti käyttää näitä tiettyjä. On olemassa tiettyjä normeja tai konflikteja, joita syntyy eri standardien normien välillä, ja meidän pitää sitten tutkia näitä asioita ja ehdottaa myöskin ratkaisuja tähän valvontakysymykseen. Mutta kuitenkaan näihin meidän lausuntoihimme ei ole reagoitu toivottavalla tavalla ja siksi 16.10. Eh, julkistimme tiedonannon, jossa vedotaan hallituksiin ja myöskin toimielimiin, jotta voisimme pikaisesti löytää ratkaisuja ratkaisuja, jotka voivat olla poliittisia tai oikeudellisia, myöskin teknisiä luonteeltaan, jotta saisimme lopulta Yhdysvalloissa aikaiseksi vastaavanlaisen suojelun samanlaisen, samalla tasolla kuin Euroopan unionissakin on henkilökohtaisen tietojen käsittelyssä. Ja tarvitsemme hallitusten tasoisen mm, sopimuksen, nykyiset välineet eivät ole riittäviä, jotta voidaan suojella massojen tietoja, jotka välitetään ulkomaille. Jos sitten Yhdysvaltojen normit eivät vastaa eurooppalaisia normeja, kun ajatellaan näitä ihan kansalaisten perusoikeuksia. Euroopan unionin lainsäädäntö suojelee kansalaisten perusoikeuksia meillä pitää, meidän pitää saada uskottava ratkaisu, jolla on myös tarvittavaa juridista arvoa, jossa on tarpeelliset takeet ja joka on sitoja Yhdysvaltojen lainsäädännössä ja joka ei ainoastaan koske yrityksiä, kuten nyt on, vaan myöskin julkisia viranomaisia, jotka pääsevät käsiin, käsiksi eurooppalaisten kansalaisten tietoihin Yhdysvaltain alueella. Ja näistä neuvottelusta tiettyjä päätelmiä ja tässä tutkittiin näitä eri välineitä eri näkökulmista ja työryhmä 29 halusi olla pragmaattinen, mutta samalla myöskin tiukka. Ja ehdotimme tiettyjä askelia tästä eteenpäin, kun nämä tuomioasiassa on saatu. Ja ensinnäkin tätä versiota yksi ei ole enää olemassa, sitä ei ole koskaan ollut, koska tuomioasiassa oli tällainen, eli tietojen siirtoon tarvitaan kansallisella tasolla lupa ja lainsäädännön pitää olla, pitää vastata todellista tilannetta ja myöskin julkinen tiedotuskampanja on ollut erittäin tärkeää koskien yrityksiä, jotka siirtävät tietoja ja myöskin koskien kansalaisten tietoja, joita siirretään Euroopasta Yhdysvaltoihin. Ja meillä pitää olla erilaisia välineitä, joilla päästään käsiksi näihin. Ja yritykset pääsevät käsiksi analyysi teon aikana näihin tietoihin ja yhdessä yössä ei voida pysäyttää tietojen siirtoa EUn alueelta Yhdysvalloihin. Tämä on pitkäaikainen prosessi ja Yhdysvaltain lainsäädännössä on tiettyjä kohtia, jotka saattavat olla ristiriidassa Euroopan unionin perusoikeuksien kanssa. Ja siksi meillä on tällainen kolmen kuukauden siirtymäaika tammikuun loppuun 2016. Sinä aikana yritykset voivat vielä käyttää näitä nykyisiä välineitä. Ja siinä aikana pyritään löytämään pidempiaikainen ratkaisu. No mitä ryhmä 21 aikoo sitten tehdä näiden välineiden osalta? Kerron hieman toimintasuunnitelmista, jota työryhmä 21 on suunnitellut. Tämä on hyvin kunnianhimoinen ohjelma. Mutta ennen kuin menen yksityiskohtiin, niin muistuttaisin vielä viranomaisten oikeuksista käyttää näitä välineitä. Nykyään jotkut viranomaiset voivat valvoa näitä välineiden käyttöä ja joskus tarvitaan lupa näiden välineiden käyttöä Mitä sitten tulee näihin sitoviin lausekkeihin? Meillä on yksi hyvin tiukka tai rajoitettu käytäntö ja sitten on komission laatima menettelytapa. Ja viranomaisten täytyy myöntää näille tietojen siirroille luvat. Euroopan komission päätös on sellainen, johon tuomioistuinkin viittasi. Mutta kuitenkin tämä lauseke mahdollistaa sen, että viranomaiset voivat puuttua näihin tietojen siirtoihin tämän lausekkeen perusteella. On lainsäädäntö tässä vastaanottaja maassa velvoittaa, että tietojen käsittely pitää toteuttaa tietyllä tavalla ja pitää antaa tietyt takeet tämän lausekkeen mukaisesti, Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti, jotta toteutetaan demokraattisia periaatteita. Ja näin lauseketekstissä sanotaan. Ja näitä tietoja ei voida käyttää, jos ei käsittelijä noudata valtion lainsäädäntöä. No, työryhmä 29 puheenjohtaja pyysi, että työstämme näitä menettelyjä ja arvioimme, että missä määrin Yhdysvaltojen lainsäädäntö antaa pääsyn eurooppalaisten kansalaisten tietoihin ja miten rikotaan näitä eurooppalaisia tietosuojakriteerejä ja normia. Eli ajatuksena tässä on se, että arvioidaan ja määritellään – ne säännöt, jotka ovat sopivia demokraattisessa yhteiskunnassa. Ja katsotaan myös näitä perusoikeuskirjaa vastaan ja tuomioistuimen tuomiota vastaan. Ja Euroopan parlamentissa on hyväksytty päätöslausemme tästä asiasta. Ne ovat erittäin hyödyllisiä, ne ovat erittäin tärkeitä meille ja me käytämme niitä hyväksi omassa työssämme. Tämä oli siis ensimmäinen kohta tässä toimintasuunnitelmassa, eli analysoidaan näitä eri kohtia tietojen siirron yhteydessä. Eli aivan kuten tiedätte, viranomaisilla ei välttämättä ole samanlaisia toimivaltuuksia Euroopan unionin valtiossa Yhdysvaltoissa. Eli meidän pitää pohtia sitten, millä tavalla voisimme, tai näitä valvonta, millä tavalla näitä valvonta oikeuksia ja toimivaltuuksia voidaan toteuttaa ja kuinka tietoja voidaan siirtää. No sitten kolmas asia. Koordinoidusti halutaan myöskin hoitaa kanteita ja valituksia, joita tästä aiheesta on tullut. Eli halutaan olla konkreettisia, pragmaattisia ja halutaan myöskin pohtia, miten seuraamusten kanssa toimitaan Euroopan laajuisesti ja myöhemmin myöskin pitää arvioida sitä, että miten näitä välineitä täytäntöön pannaan ja valvotaan. Ja niitä pitää mukauttaa ja tarkistaa. Eli tätä valvontaongelmaa ei välttämättä pystytä ratkaisemaan. Meillä on välineitä käytössä, vaan niitä pitää jatkuvasti myös mukauttaa vastaamaan nykytilannetta. Ja on myös määriteltävä, määriteltävä, että mistä tilanteessa voidaan käyttää mitäkin välineitä. Jotta voimme eh, käydä neuvotteluja kaikkien osapuolten, osapuolten kanssa, työryhmässä 29 on päätetty, että ensinnäkin 24.11. jostain ensimmäinen kokous, ja Siellä on istuimen esittelijä mukana myöskin. Kansalaisyhteiskunnan edustaja ovat myöskin mukana tässä. Ja on hienoa, että kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat tässä toimineet esimerkilliseksi, esimerkillisesti. Ja tämä on erittäin tärkeä asia eurooppalaisten perusoikeusten turvaamiseksi. Yritykset, yritysten edustajat voivat myöskin olla paikalla ja yritysten pitää myöskin toimia tämän tuomion eh, tulosten mukaisesti. Ja erityisesti pitää katsoa, että onko tietojen siirto perusteltua vai ei. Ja puhun tällais, puhutaan tällaisesta riskipohjaisesta lähestymistavasta. Ja tämä on tällainen anglosaksinen konsepti, hieman epämääräinen konsepti, jota ei välttämättä aivan oikein täsmällisesti ymmärretä, mutta tämän tällainen, tähän lisä, sisältyy myöskin tällainen ennakointiperiaate, ja nämä asiat pitää ottaa hyvin vakavasti huomioon. Ja pitää katsoa, että minkälaisia seuraamuksia tällä tuomiolla on ollut, miten tämä vaikuttaa tietojen siirtokäytäntöihin ja miten tämä vaikuttaa ihmisten, ihmismassojen valvontaan ja minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon kansallisen turvallisuuden puitteissa. Jäsenvaltioiden oikeuden puitteista myöskin pitää ottaa huomioon ja muut päätökset, joita on tehty kansallisella tasolla PNR-tietoisen osalta esimerkiksi, ja minkälaisia muita Mm, tietoja tähän liittyy. Ja olisi hyödyllistä myöskin näissä kuulemisissa kuulla myöskin hallitusten ja toimielinten kantoja liittyen moni, monenvälisiin sopimuksiin ja mitä niistä sanotaan. Eli työryhmä 29 on todella lähtenyt tiukasti tekemään töitä tämän asian puitteissa. Me otamme tämän päätöksen erittäin vakavissamme ja haluamme todella kunnioittaa perusoikeuksia ja ihmisten yksityisyyden suojaa. Ja myöskin riippumattomuutta näissä valvontakysymyksissä ja Euroopan unionin lainsäädäntön noudattamista haluamme valvoa myöskin. Jos 2016 tammikuun men- loppuun mennessä ei saada joitakin toimia aikaiseksi, niin ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin. Eli tässä on tämä meidän toimintasuunnitelmamme seuraavalle kolmelle kuukaudelle. Ja tämän tuomion, tuomioistuimen päätöksen päätöönpano on suuri haaste meille kaikille. Me haluamme todella Euroopassa yhdessä puolustaa meidän arvojamme, meidän oikeuksiamme ja haluamme yhdessä parlamentin kanssa kehittää tätä asiaa. Tämä on hyvin monimutkainen aihe ja te olette myöskin paljon tutkineet tätä ja investoineet tähän voimavarojenne, Meidän pitää löytää rakentava yhteinen ratkaisu tähän asiaan. Kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon Rova Reinald. Kiitoksia tästä yksityiskohtaisesta tietopaketista. Tämä on monimutkainen asia. Sitten Albrecht, meidän esittelijämme, saa puheenvuoron, mutta hän ei nyt taida olla enää täällä salissa paikalla. Joten varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Loristin, haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Uh, Madam Chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös Rova Heinal, Kiitos tästä esityksestä ja ehdotuksesta. Tämä kaikki vaikuttaa kovasti työhömme, työstämme tietosuojadirektiiviä. Monissa artikloissa on jo otettu huomioon sanamuotoja, säännöksiä. jotka tähän liittyvät. Kolmikantaneuvottelut jatkuvat ja tämä onkin tärkeää, jotta voidaan taata tietosuojan toteutuminen Euroopassa. Huolenaiheena on, että korkean suojan tason yhteydessä pyrimme takaamaan perusoikeudet. Ja käytännön me tulee jatkuvasti esiin ongelma, jota nykypuitteilla ei ratkaista. Kansallisen turvallisuuden kysymykset eivät kuulu meidän toimivaltuuksiimme, eivät EUn toimivaltuuksiin. Nämä, tämä korkea suojan taso pitää taata. Kaikilla kansalaisilla pitää oikeus ja muutoksenhakuun ja kaikessa tämä oikeus ei vielä toteudu. Tämä on ongelma. Tästä keskustellaan lähes tulkoon jokaisen kolmikantaneuvottelun jälkeen. Kysyisin myös komissiolta, miten tämä ongelma voidaan ratkaista. Juuri tänäänkin kokoonnuimme esittelijän kanssa keskustelemaan. Totesimme, että jotakin on tehtävä. Jos katsotaan vaikka pakolaisehdotusta, jos katsotaan kaikki ongelmia, joissa poliisi yhdestä jäsenvaltiosta lähetetään toiseen jäsenvaltioon osallistuvan operaatioihin, ei ole selkeitä takeita omalla alueellaan. No, tuomioistuimen päätös koskee koskee nyt muita kolmansia maita, mutta eikö pitäisi odottaa katsoa, koskeeko tämä meitä, meidän omia jäsenvaltioitamme vai voimmeko tehdä jotakin jo aikaisemmin? No. Kiitoksia edustaja Loristin. Sitten edustaja Voss. Ja, vielen Dank für Ihre äh, Daten. Paljon kiitoksia tästä alustuksesta. Niin, odotellaan hetkinen. vielen Dank für Ihre Darstellung. Niin paljon kiitoksia tästä selonteosta. Tästä, tämä analyysinne on toisenlainen kuin oma arvioni. On aika lailla yllättävää, että te menette pidemmälle kuin tässä itse tuomiossa ja johdatte tästä yleisiä päätelmiä esimerkiksi PNRn ja DFTPn tarkistuksen liittyen ja mitä kaikkea siihen vielä kuuluukaan. teidän saksalaiset kolleganne, jotka ovat työstäneet 14 kohdan asiakirjan huomioidakseen kaiken tyyppiset tietojen siirto, asiat ja niiden kyseenalaistamisen myöskin BCR Kyllä Eurooppa tietojen osalta on kaikkea muuta kuin paratiisi. Kyllä meidän täytyy myöskin katsoa tietojen vaihdon merkitystä. Ja jos nyt lähdetään liikkeelle siitä, että huomioitaisiin kaikki tiedot, vaikka tuomiossa katsotaan vain ainoastaan komission liittyvää ulottuvuutta, niin kyllä minun mielestäni tämä on aika lailla rohkea ja pitkälle menevä ja yritysten näkökulmasta katsottuna epävarmuutta aiheuttava lähestymistapa, joten kyllä meidän täytyy toimia, kuten tuomioistuin on ilmoittanut, eli yhtäältä onko tietosuojan tasotarkistukset päteviä, sillä oikeastaan tätähän ei kyseenalaistettu laisinkaan. Pohdittiin vain, että koska on olemassa komission tiedonantoja kyseenalaistaen tietosuojatasoa niiden tietojen osalta, jotka ovat Yhdysvalloissa, niin sitä olisi pitänyt kyseenalaistaa, mutta mitä tulee olemassa oleviin direktiivistä löytyviin menetelmiin, niin niitähän ei kyseenalaisteta laisinkaan. Joten nyt herääkin kysymys, että miksi te teette nyt näin? Ja kolleganen Saksastakin ovat näin sanoneet. Nyt yksi kaksi ollaan tekemässä pesäeroa tähän tietojen vaihtoon. Minä en voi tätä kyllä näin yksioikeisesti hyväksyä. Päätöshän on sinänsä oikein, sillä NSA-yhteydessä sanoimme, että kaikki ei ole enää turvallisilla vesillä, mutta se, että nyt hylätään kaikki käytettävissä olevat välineet, niin kyllä tässä mielestäni mennään aivan liian pitkälle. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Erttoinen varjesteli. Ähm, ich dachte, wir gehen nach den Fraktionen auf. Ajattelin, että käymme vielä ryhmien puhujan läpi. No, hyvä. Kiitoksia. Kysyn vielä kerran. Kiitoksia kovasti katavasta esityksestänne. On tärkeää toimia näin täsmällisesti. Meidän täytyy kuulla asiasta tarkkaan että meillä on kokonaiskuva. Mutta kysyisin siis vielä, että nyt tämän tuomion jälkeen, mitä me todella tarvitsemme? Tarvitaanko entistä parempi safe harbor-päätös? Entä sitten nämä yrityksiä sitovat säännöt ja standardi, sopimuslausekkeet, nämä palaavat koko ajan eteemme Ehkä voitte sanoa tarkkaan, mitä nyt tarvitaan. Tämä oli yksi asia. toiseksi tämä laajamittainen ihmisten valvonta, tämä jatkuu ja jatkuu ja jatkuu edelleen. Ja ryhmässämme ajattelemme, että hienoinkin safe harbor, jota kuka tahansa parhaalla mahdollisella tavalla valvoo, ei hyödytä kovinkaan paljon, jos tiedot sitten annetaan eteenpäin eri kansallisille viranomaisille. Tehdään asioita, joita emme toivo tapahtuvan. Sitten vielä toinen asia. Puhutte PNRstä, T-tipistä. Voisitteko kertoa hieman tarkemmin näistä kysymyksistä? Tässä järjestetään kuuleminen, mutta haluaisin kuitenkin kuulla, miten tämä tuomio vaikuttaa kattavasti sitten muuhun Euroopan lainsäädäntöön ja päätöksiin. Kiitoksia sitten edustaja Siebel. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä esityksestä. On tietenkin selvää, että niin kauan kun ei ole varmistettu, että onko olemassa vastaavaa tietosuojatasoa kolmannessa maassa, niin on selvää, että niin pitkään ei tietoja voida siirtää kyseiseen maahan ja tätä tarkoitusta varten on tarkistus toteutettava. Eli onko riittävä tietosuojataso taattuna ja mitä tulee sitten valvontaan, eli miten tämä taso varmistetaan, niin tässähän näyttää olevan kaksi tasoa. Yhtäältä niin sanottu lainsäädäntö ja se, miten, missä määrin yritykset noudattavat olemassa olevia standardeja. Ja toisaalta sitten taas kysymys tiedustelupalvojen tilanteesta, mitä tietoja he voivat saada käyttöönsä. Tämä liittyy unionin tason toimintaan. Kyllä unionin tasollakin mennään joskus aika pitkälle eikä tiedetä, että kenellä on mitäkin valtuuksia käytettävissään. Tämä vaikuttaa tftp ja PNR ja myöskin siihen, että josko välillisesti tämä voisi vaikuttaa myöskin puhtaasti eurooppalaiseen pnr sillä tämähän voi johtaa siihen, että tietoja jaetaan analyysin pohjalta kolmansien maidenkin kanssa. Ja silloin ehkä tilanteeseen pitää puuttua ja kyse on myöskin kansallisesta turvallisuudesta, mutta onko kyse vain ainoastaan puhtaasti kansallisesta asiasta, sillä on luettu monista teksteistä, joiden mukaan tiedustelupalvelujen tiiviin yhteistyön ja globaalien haasteiden takia kansallinen turvallisuus vaikuttaa myöskin eurooppalaiseen turvallisuuteen, mutta tämä on vain yksi tulkinta. Ehkäpä tässä voidaan katsoa myöskin, minkälainen vaikutus tällä on eurooppalaisiin sopimuksiin, josko niitä pitäisi tältä pohjalta lähteä tarkistamaan. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Kirkhope. Te olette myöskin varjoesittelijä. Olkaa hyvä. I am... Kiitoksia. Pyydän anteeksi, että en ollut paikalla aikaisemmin. Tämä kyllä kiinnostaa minua kovasti. Olin Yhdysvalloissa viime viikolla kuulemistilaisuudessa Yhdysvaltain kongressissa, jossa käsiteltiin Safe Harbor-asiaa. Ja Schrem asiaa ja tuomiota tähän liittyen. Toivotamme komission jäsenille tässä onnea menestystä. Toivottavasti saamme sellaiset suojalausekkeet, joiden kautta tiedonsiirtoa voidaan jatkaa. Tämähän on kaupallisten yhteyksien valossa EUn ja Yhdysvaltojen välillä hyvin tärkeää. Haluaisin kysyä parista asiasta. Ensinnäkin tuomiosta Jos ajatellaan, että päästään tyydyttävään ratkaisuun, miten tämä tuomio on mahdollisesti taannehtiva? Voidaanko tuomiota kenties vielä tarkastaa tai muuttaa? Onko tuomioistuimessa mitään menettelyä muutoksen hakuun tai tuomion puuttumiseksi. Vaihtoehtoja on ollut. Ollaan ehdotettu vaihtoehtoja, jos safe harboria ei olisi. Ja miten työryhmä sitten katsoo erilaisia vaikutuksia erityyppisiin yrityksiin. Ymmärrän, että vaihtoehtoisia keinoja on, mutta ne ovat usein helpommin käytettävissä ja sovellettavissa suurille yrityksille, joilla on varaa hoitaa asiaan liittyviä eri asioita. Eli mitä työryhmä aikoo tehdä, jos tässä edetään nyt eteenpäin sopimuksessa. Aikooko ryhmä esittää painopistealueita? Thank you, Thank you Mr. Kirkhoff. And now Mr. Kiitoksia. Sitten edustaja Lopez Aguilar. Only uh, appreciate. Kiitoksia. Minäkin olen tyytyväinen tähän esitykseen ja analyysiin tämän erittäin tärkeän tuomioistuimen tuomion vaikutuksista. Te edustatte 29 artiklan mukaista ryhmää. Artiklahan osoittaa, että direktiivi, tietosuojadirektiivi on edelleen voimissaan. Se on valitettavaa, sillä minä toivoisin, että uusi tietosuojapaketti, tuleva sellainen korvaisi tämän direktiivin, mutta koska tätä pakettia ei ole vielä, vaikka sitä on jo vuosien ajan työstetty, niin tietosuojadirektiivi on se, mikä pätee. Ja te edustatte työryhmää, jossa on mukana kaikkien unionin jäsenvaltioiden edustajia, jotka ovat mukana tässä direktiivin päivittäisessä täytäntöönpanossa. Ja siihen liittyen haluaisinkin kysyä seuraavaa olen pitkälti samalla tavalla huolissani asiasta kuin kollegatkin, mutta minä pohdin, että minkälaisia vaikutuksia tällä on unionin jäsenvaltioihin. Sillä tuomiohan ei vaikuta vain ainoastaan kahdenkeskisiin suhteisiin, Safe Harbor-sopimuksen kautta tai siihen päätökseen, jonka neuvosto on tehnyt ja joka mitätöitiin tuomioistuimen päätöksellä. Tämä vaikuttaa myöskin kaikkiin muihin kahdenkeskisiin sopimuksiin, jotka Euroopan unioni on solminut kolmansien tahojen kanssa. Mikäli niiden osalta tilanne on samanlainen kuin tässä tuomion yhteydessä esille otetussa tapauksessa. Eli tässä pitää huomioida primäärilainsäädäntö. Mutta yhtä lailla tämä vaikuttaa myöskin jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmään kansallisella tasolla. 29 artiklan mukaisessa ryhmässähän jäsenvaltiot ovat edustettuina ja haluaisinkin kuulla analyysin siitä, että millä tavalla tämä vaikuttaa kansalliseen oikeusjärjestelmään jäsenvaltiossa tietojen siirron osalta. Jäsenvaltiothan siirtävät tietoja omien standardien mukaisesti. Miten tämän tuomioistuimen sitovan tulkinnan mukaan tietojen suojaa lähdetään sitten, käsit, tietojen siirtoa lähdetään käsittelemään. Ja millä tavalla tämä vaikuttaa tietojen siirtoon ja myöskin tietojen suojastandardeihin – perusoikeuskirjan mukaisesti tässä tämä tilanne on tarkistettava ja sitten herää kysymys siitä, että missä määrin jäsenvaltioiden massavalvontajärjestelmiin tämä vaikuttaa, sillä me tiedämme, että tällaista toteutetaan unionissa. Miten tämä tuomioistuimen sitova päätös vaikuttaa tilanteeseen? Onko olemassa jäsenvaltioita, joiden toimia lähdetään tarkastelemaan. Onko olemassa sellaista jäsenvaltiota, joiden osalta meidän pitäisi olla huolissamme? tietosuojan ja yksityisyyden vaalimisen osalta. Kiitoksia. Uh, Madame Reina eh, Kiitoksia ennen kuin annan Rova Reinalille taas puheenvuoron, niin jos neuvoston edustajat haluaisivat käyttää, tai komission puolelta joku haluaisi käyttää puheenvuoron, niin nyt olisi siihen mahdollisuus. Onko joku paikalla? Tai neuvoston puolelta? No hyvä. Sitten annetaan puheenvuoro Rova Heinalle. Tout d'abord, euh, Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä kaikista näistä kysymyksistä, jotka osoittavat sen, että olette todella kiinnostuneita tästä ja tarvitsemme muutosta. Tämä on tarpeen. Tämä aihe on hyvin herkkäluontoinen ja tässä artikla 29 mukaisessa työryhmässä tehdään paljon töitä, mutta on tärkeää myös keskustella teidän kanssanne ja vaihtaa kantoja. Tämä on oikein hieno keskustelu ja tärkeä sellainen. No, pyrin nyt vastaamaan kronologisesti näihin kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys eh, koski kansallista turvallisuutta ja siihen liittyvää problematiikkaa, eli jäsenvaltioiden tasolla tapahtuvaa toimintaa, joka ei kuulu Euroopan unionin toimivaltuusalaan. Tämä on todellinen ongelma ja tästä on puhuttu myöskin 29 artikla työryhmässä. Me emme ole toimivaltaisia samalla tavalla Euroopan tasolla ja valtioiden tasolla. Joillakin viranomaisilla on enemmän valtuuksia, joillakin viranomaisilla toisissa valtioissa vähän, vähemmän, ja tämä ei todellakaan helpota päätöksentekoa tämän asian puitteissa tämän hyvin arkaluontoisen asian puitteissa. Esimerkki esimerkiksi lainsäädäntö, jolla transponoidaan tätä tietosuojadirektiiviä. Sitä on ö, tulkittu hyvin eri lailla. On olemassa tiettyjä menettelyjä, tiedustelupalvelut toimivat hyvin eri tavalla, mutta lainsäädännössä on kuitenkin annettu tietynlainen eh, lausuntomahdollisuus. Kyseessä kuitenkaan ei ole julkinen, välttämättä julkinen lausunto. Ja Eli Ranskan tietosuojaviranomainen voi tehdä tutkintoja, mutta ei välttämättä pysty toimimaan kaikissa asioissa. Eli on olemassa tiettyjä haasteita. Ja tässä tiedustelukysymyksessä on tämän tyyppisiä hankaluuksia ja eri viranomaisilla on eri valmiuksia. Eli Ranskan tietosuojaviranomainen niillä on yleensä puhunut kansallisella tasolla ja pyytänyt lisävaltuuksia tietosuojan viranomaiselle valvoa näitä toimia etukäteen ja jälkikäteen. Meillä on Ranskassa sellainen järjestelmä, joka toimii melko hyvin, kun ajatellaan julkisia tietoja ja myöskin tiedostelua. Se on sellainen järjestelmä, joka mahdollistaa, että kansalainen voi kääntyä Ranskan tietosuojaviranomaisen puoleen ja pyytää tarkistamaan tietoja ja katsomaan, että onko näitä tietoja käsitelty lain mukaisesti. Eli tässä ei toimita niin, että Ranska tietoisen viranomainen ilmoittaisi jollekin kansalaiselle, että hänestä on tiettyjä tietoja viranomaisille, vaan kansalaisen pyynnöstä tietosuojan viranomainen voi tarkistaa tilanteen, katsoa mitä tietoja kansalaisesta on rekisteröity ja katsoa, että onko toimittu lain mukaisesti ja sitten mahdollisesti voidaan rankaista väärinkäytöstapauksissa tai jos sääntöjä ei ole, tai lakia ei ole noudatettu. Ja meillä on myös näin CTR muistaakseni nimeltään tällainen viranomainen tai toimi tai elin, joka on riippumaton ja joka valvoo näitä toimia. Eli puhun nyt vain Ranskan tilanteesta ja Ranskan järjestelmässä, mutta Euroopan alueella on tietysti hankalaa, koska meillä on niin erilaisia toimintatapoja ja näitä eri järjestelmiä vaikea yhdenmukaistaa. Erilaiset kansalliset järjestelmät olisi, niitä olisi hyvä pystyä vertailemaan. Eli olisi hyvä, että olisi enemmän avoimuutta tässä ja parlamentissa voitaisiin sitten pohtia, että minkälaisia keinoja kansallisella tasolla kansalaisilla on toimia. Eli tämä on yksi työ, jota 29 artiklan mukaan työryhmä toteuttaa. No sitten toinen kysymys, tämä tuomion laaja tulkinta ja myöskin mitä muita tiedonsiirtovälineitä käytetään ja minkälainen, eh, euro, minkälainen oikeudellinen puitteisto tähän liittyy. No kaksi asiaa. Me emme nyt sano, että ne, etteikö näitä välineitä voitaisiin enää käyttää. Me sanomme nyt tässä vaiheessa, että pyrimme analysoimaan näitä välineitä, jotta voimme saada selville, että ta- äh, turvaavatko nämä välineet tarvittavalla ta- tavalla äh, kansalaisten oikeuksia. Eli artikla 4 siinä on annettu tietty ehto, eli tämä tietojen siirto voidaan pysäyttää, keskeyttää siinä vaiheessa, kun todetaan, että näitä tietoja ei käsitellä Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti. Ja katsotaan, jos katsotaan, että nämä tietojen käsittelytavat eivät ole demokraattisen yhteiskunnan normien mukaisia. Ja on tietysti erilaisia kriteereitä, miten tätä voidaan arvioida. Ja tuomio, tuomiossa sitten tuomarit päättävät, että mitkä menettelyt noudattavat demokraattisen yhteiskunnan normeja. Jos muistan oikein, 80, 93 ja muut kohdat viittavat siihen, että miten Yhdysvaltojen toimet vastaavat näitä normeja, standardeja. Ja tietosuojavaltuutettu sitten arvioi ja antaa ne kriteerit, joiden perusteella voidaan arvioida, että onko Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä – Euroopan unionin normien ja standardien mukainen ja kunnioitetaan kansalaisten oikeuksia. Me pyrimme tietysti toimimaan pragmaattisesti ja näitä kaikkia muutoksia ei voida tehdä yhdessä yössä, tietojen siirtoa ei voida pysäyttää yhdessä yössä ja tiedämme, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia tällä menettelyä on myöskin. Ja siksi olemme ottaneet tämän kolmen kuukauden siirtymävaiheen. Ja katsotaan, miten sitten yritykset voivat käyttää näitä eh, välineitä. Arvioimme, että pitää toimia realistisesti ja katsoa myöskin, että miten tämä tuomio vaikuttaa näiden välineiden käyttöön. Emme vielä tänä päivänä tiedä, mikä on se lopullinen ratkaisu tähän asiaan tätä asiaa tutkitaan ja katsotaan, että miten artikla 4 tulee toteutettua. No, tämä oli toinen asia. Sitten kolmas kysymys oli, että mitä tarvitsemme? Mitä tarvitsemme? Tämä on todellakin sama kysymys, mitä mekin olemme pohtineet. Aivan kuten sanoin tässä alussa, jo jonkun vuoden ajan tästä asiasta on keskusteltu 29 artikan työryhmässä ja vastaus ei ole se, että tällaisia sitovia välineitä käytetään mahdollisimman tehokkaasti, jos näillä välineillä ei ole vaikutusta oikeusperustaan. Jos nämä velvoittavat välineet määräävät, että pitää noudattaa perusoikeuskirjaa määräyksiä. Ja jos velvoitetaan se osapuoli, joka vastaanottaa tietoja. Jos oikeusperusta ei kuitenkaan mahdollista näiden Euroopan unionin perusoikeuskirjan periaatteiden noudattamista, tai yrityksiä sitovia sääntöjä noudattamista, niin, niin siinä tapauksessa väline, välineisiin tai väline voidaan, ei voida tehokkaasti itse asiassa vaikuttaa tähän ongelmaan. Meillä on ehkä mielessä tietynlainen ihanne tilanne, mutta pitää kuitenkin olla tietoinen siitä, että ratkaisut tulevat hallitusten välisistä sopimuksista esimerkiksi ja muista? Vai onko kyseessä sitten Yhdysvaltojen ja Euroopan komission välinen sopimus? Tarvitsemme sopimuksen, jolla on tarvittavaa juridista arvoa, jotta Yhdysvaltain viranomaiset todella kunnioittavat Euroopan unionin lainsäädäntöä. Eli ratkaisu ei ole todellakaan helppo eikä mikään itsestään selvä asia. Tähän liittyy monia asioita pitää olla eh, tietoinen siitä, että tässä on monia eri osapuolia tekijöitä. Ja nyt puhutaan yhä enemmän siitä, että tarvitsemme sellaisen sopimuksen, jolla tiedustelumenettelyä säädellään, tapahtuu sitten yritysten tasolla tai muulla tasolla. Ja tässä sopimuksessa pitää ottaa huomioon kaikki eri tekijät, tietojen käyttö ja tietojen uudelleenkäyttö. Ja tietysti voi olla tiettyjä poikkeuksia eu lainsäädännöstä, mutta se pitää kuitenkin, tai tässä pitää kuitenkin toimia siten avoimuuden nimissä, että noudatetaan tiettyjä kriteerejä, joita tuomioistuin on määrännyt ja katsotaan, mikä on suhteellista ja mikä on tarpeellista tietojen vaihtoa tai tietojen siirtoa. No sitten neljäs kysymys. Tässä puhuttiin TFTPstä, terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmasta ja PNR-tiedoista, ei matkustajatiedoista. On olemassa myös muita kansallisia välineitä, järjestelmiä. Tästäkin kysyttiin. No tietysti täytyy painottaa, että että me pyrimme pohtimaan sitä, minkälaisia seuraamuksia näiden välineiden käytössä on. Eli tässä vaiheessa mennään tällä hetkellä. Valitettavasti en pysty tämän pidemmälle vielä menemään. Ja työryhmä 29 ja valvontaviranomaiset ovat tietoisia siitä, että minkälaisia mahdollisia seuraamuksia on ja miten niitä voidaan analysoida. No mitä tulee sitten näihin vaihtoehtoihin ja uuteen sopimukseen? No osittain vastasinkin tähän jo. Puhuin niistä takeista, joka pitää ottaa huomioon tässä uudessa sopimuksessa ja pitää katsoa, minkälaisia muutoksenhakumenettelyjä henkilöllä on ja miten suhteellisuusperiaate otetaan huomioon, miten tarpeellisuus otetaan huomioon. Tällaisia kriteerejä pitää olla, kun pohditaan, minkälaisia sääntöjä tietojen siirrossa on ja tietojen uudelleenkäytössä on. Tämän tuomion ansiosta ja tuomioistuimen toimen ansiosta me jo tiedämme, että minkälaiset, minkälainen taso on hyväksyttävä tietojen siirrossa demokraattisessa yhteys, yhteys, yhteiskunnassa, mutta meidän pitää sitten saada nämä asiat vedettä yhteen siten, että järjestelmä todella toimii. Tämä on todellinen haaste. No sitten kansallisten oikeusjärjestelmien vaikutus? No osittain tähänkin jo vastasin. Tämä on sellainen asia, mitä pitää tutkia. Valitettavasti nyt olemme vasta alkuvaiheessa tässä kaikessa analyysissä ja työssä. Tämä on todellinen työsarka. Meillä on hyvin laaja työsarka ja hyvin kunnianhimoinen tehtävä edessämme. Eli meidän pitää katsoa näitä yrityksiä sitovia sääntöjä, pitää katsoa tätä oikeusperustaa. ja Meidän pitää myöskin katsoa, minkälaisia vaikutuksia tuomiolla on muihin päätöksiin ja järjestelmään. Ja tätä työtä sitten jatketaan ja toteutetaan. Tällä hetkellä ei vielä voida vetää minkälaisia lopullisia johtopäätöksiä. Voimme vain todeta, että tuomio on ollut erittäin tärkeä. Emme voi nyt laittaa päätämme pusikoon ja olla käsittelemättä tätä haastetta. Tässä on paljon, paljon työtä tehtävänä ja meidän pitää katsoa, miten voimme toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä ja kuinka näitä välineitä voidaan käyttää ja samalla noudattaa kriteereitä, joita tuomarit ovat asettaneet. Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon Rova Reinalle Kiitoksia näistä kaikista tiedoista. Sihteeristö kertoi minulle, että artiklan 29 työryhmän edustaja tulee tänne tammikuun lopusta myöskin, jotta voimme sitten keskustella näistä tuloksista ja katsoa, mitä on saavutettu. Kiitoksia oikein paljon sinulle. No niin, hyvät kollegat, sitten menemme seuraavaan kohtaan, 24 kohta esityslistalla. Tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja auparina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansin maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset. Eli kyseessä on väline, josta neuvotellaan tällä hetkellä. Ja annan heti edustaja Cecilia Wikströmille puheenvuoron. Hän on esittelijä tässä asiassa. Hän voi selvittää sitten meille kolmikantaneuvottelujen tilanteesta. Olkaa hyvä. Merci. Uh, well, dear colleagues. Kiitoksia. Hyvät kollegat, näyttää siltä, että sali tyhjenee, mutta voin kyllä ilokseni sanoa tähän direktiiviin liittyen positiivista. Loputtoman pitkien kolmikantaneuvotteluiden jälkeen olemme päässeet poliittisen yhteisymmärrykseen avointen, avoinna olleiden kysymysten osalta. Tiettyjä teknisiä tarkistuksia on vielä tehtävä, mutta me toivomme, että työt saadaan todellakin loppuun ensi viikon tiistaina. Silloin teksti on pöydällä, mutta poliittisesti asiasta on jo sovittu. Tänään saaneen kiittää kaikkia, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon tässä työssä lähes kolmen vuoden aikana. Tämä on ollut pitkä ja kivinen tie ja pelkäsin, että tämä saattaisi vielä jumito pidemmäksikin aikaa neuvoston. Mutta nyt kääntyisin kaikkien varjoesittelijöiden ja henkilöstön puoleen Tämä on ollut erinomainen tiimi heti alkumetreiltä lähtien aivan maaliviivalle asti. Puhalsimme yhteen hiileen ja kiitokset parlamentin erinomaiselle henkilöstölle, kuten Libet-valiokunnan valiokunnan henkilöstölle kiitokset Roosalle hänen tekemästään työstä ja Danielille avustajilleni. Siis kiitokset teille molemmille. Kiitos kuuluu myöskin kaikille siitä, että olette kestäneet minua ja että olette sito olleet sitoutuneita tähän hankkeeseen koko ajan. Kiitokset myöskin komissiolle tästä jatkuvasta halukkuudesta hakea kompromissia. Kiitokset myöskin neuvostolle, että eri puheenjohtajuuskausien aikana on tehty kovasti työtä tämän hyväksi. Varsinkin Luxemburg on kunnianhimoisesti, luovasti tehnyt meidän kanssamme yhteistyötä. Me kyllä joudumme vääntämään välillä kättäkin, mutta yhteistyö on ollut aina hyvin rakentavaa. Mitä sitten itse pakettiin tulee, niin yleisesti ottaen voidaan sanoa, että kyse on paketista, joka tarjoaa Euroopalle paljon lisäarvoa soveltamisalaa laajennetaan, otetaan huomioon opiskelijat, tutkijat ja kaikki harjoittelijat sekä vapaaehtoistyöntekijät. Unionin sisäinen liikkuvuus paranee ja yksinkertaistuu tutkijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden perheenjäsenten osalta. Perheenjäsenillä on oikeus työskentelyyn unionin sisällä ja opiskelijoilla on paremmat mahdollisuudet päästä työmarkkinoille. Nyt otamme käyttöön järjestelmän, joka antaa tutkijoille ja opiskelijoille mahdollisuuden olella Euroopassa ainakin yhdeksän kuukauden ajan laillisesti sen jälkeen, kun tutkimukset tai tutkimushanke tai opinnot on saatu päätökseen yrityksen perustamiseksi tai työpaikan hakemiseksi. Näin varmistamme myöskin heidän EU-ssa tarjoamansa saamansa tietotaitoa ja yritämme pitää heidät Euroopassa kasvun ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Aupairitkin myöskin huomioidaan direktiivissä, vaikkakin ainoastaan vaihtoehtoisena luokkana. Eli nyt todellakin ensimmäistä kertaa aupairit huomioidaan unionin juridisessa välineessä. Eli kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että direktiivi antaa lahjakkuuksille mahdollisuuden, paremmat mahdollisuudet tulla Eurooppaan ja rakentamaan yhdessä vahvempaa tulevaisuutta ja antamaan kaikille paremman tulevaisuuden. Ja jotta nämä positiiviset tulokset voidaan saada aikaiseksi, niin tietenkin neuvotteluissa sovimme siitä, että meillä on olemassa tietynlaisia jäsenvaltioiden ehdottamia takeita, turvaverkkoja, käytettävissä, jotta voimme välttyä väärinkäytöksiltä. Toki meillä pitää olla käytössä välineitä väärinkäytösten estimiseksi ja myönnettäköön, että me olemme aika lailla kriittisesti suhtautuneet näihin byrokraattisiin esteisiin, joita jäsenvaltiot ovat vaatineet, mutta loppujen lopuksi saamme aikaiseksi hyviä kompromisseja myöskin tämän kysymyksen tiimoilta. Mutta kuten aina on, niin tietenkin enemmänkin olisi voitu vaatia, mutta ei kaikilta osin. Ja kyllä positiiviset puolet ovat tässä selkeästi eturintamassa. Eli yritetään ratkaista pakolaisten elämään liittyviä ongelmia. Tämä asiakirja osoittaa vahvuutta unionin toimielinten puolelta. Eli me osoitamme, että mekin kykenemme tarjoamaan kunnianhimoisia lainsäädäntöhankkeita laillisen maahanmuuton varmistamiseksi. Minä uskon, että tätä pidetään hyvänä ratkaisumallina jo heti huomenna valettassa järjestettävässä huippukokouksessa. Vielä kerran kiitokset kaikille niille, jotka ovat osallistuneet tämän tekstin työstämiseen. Tietenkin tätä täytyy vielä tekstuaalisesti viilata ennen tulevaa tiistaita, mutta tiistaihin mennessä työ saadaan tehtyä. Ja uskokaa, että juhlat odottavat. Vielä kerran kiitokset kaikille kärsivällisyydestä ja aiheeseen osoittamastanne kiinnostuksesta. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Valitettavasti varjoesittelijät eivät ole paikalla. Mutta onko muita kollegoja, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron? Ei ilmeisesti. No siinä tapauksessa. Sitten mennään seuraavaan kohtaan, kohtaan 25 esityslistalla. Sinichi on esittelijä aiheessa rikosoikeudessa menettelyssä epäiltynä tai syytettynä olevien lasten menettelylliset takeet. Ja hän esittelee meille nyt kolmikantaneuvottelujen tilanteen. Kuudes kolmikantaneuvottelu käytiin Strasbourgissa 27.10. Olepa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja mahdollisuudesta saada puhua tästä kolmikantaneuvottelusta, joka on juuri pidetty tähän direktiivin liittyen. Eli rikosoikeudellisissa menettelyissä epäiltyinen syytettyinä olevien lasten menettelylliset takeet. Tässä on tehty kovaa työtä ja toivottavasti pääsemme pian lopulliseen tekstiin. Ja nyt olemme kyllä kaikkein hankalimmissa vaiheissa, koska kolmikantaneuvotteluiden alussa päädyimme tekemään niin, että käsittelisimme ensin uskallaksemme hankalimmat artiklat ja sen jälkeen sitten päästäisiin pikaisemmin eteenpäin. Tai että lähtisimme liikkeelle helpommista artikloista ja vasta sen jälkeen sitten kävisimme läpi hankalimpia artikloja, joiden edessä olisi suurempia esteitä. No, yleisesti ottaen voin sanoa, että vaikka jälleen kerran viimeisessäkin trilogissa eteen tuli aikamoisiakin esteitä, koska jotkin jäsenvaltiot haravat aika kovaa vastaan joissakin artikloissa. Haluan tässä kiittää kuitenkin puheenjohtajavaltio Luxemburgia. Puheenjohtaja tekee kovasti töitä, jotta neuvottelut saataisiin päätökseen vuoden loppuun mennessä. Samaan suuntaan itsekin henkilökuntani kanssa teen töitä. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka tapasin tänäänkin valmistautuaksemme 12. päivä pidettävän seuraavan kolmikantaneuvotteluun. Totta kai kiitän myös valiokunnan sihteeristöä, joka tukee meitä tässä hyvin monimutkaisessa työssä tässä töiden loppuvaiheessa. Voimme kuitenkin olla varsin tyytyväisiä tähän astiseen työhön. Olemme päässeet sopimukseen ja sopun useista artikloista. Kerron teille niistä muutamasta, jotka ovat mielestäni hyvin tärkeitä. Esimerkiksi 15 artikla, johon on saatu mukaan alaikäisen oikeus saada mukaansa jokin esimerkiksi huoltaja tai vastuuhenkilö, ei pelkästään varsinaisessa mm, oikeudenkäsittelyvaiheessa, oikeuskäsittelyvaiheessa, vaan myös muissa vaiheissa. Tämä oli tärkeä asia, koska vastustus oli kovaakin neuvostossa. Koska tämän kaltaista lähestymistapaa ollut, ei ollut mukana yleisnäkemyksessä eikä komission alkuperäisessä ehdotuksessa, mutta parlamentti sai tämän kuitenkin läpi. Toinen asia liittyy kahdeksan artiklaan. Tämä liittyy oikeuteen lääkärin tarkastukseen ja saimme tähän tällaisen laajemman lääkinnällisen avun käsitteen mukaan. Tätäkään ei ollut mukana komission alkuperäisessä ehdotuksessa. Nämä ovat esimerkkejä hyvästä työstä, jota parlamentti on tehnyt kolmikantaneuvotteluissa. Jotkin artiklat ovat vielä keskustelun alla. 10, 11 ja 12 artiklat, jotka koskevat tiettyjen takeiden laajentamista alaikäisiin vapauden rajoittamistapauksissa, ei pelkästään kun he ovat vankilassa. Näistä takeista ollaan jo päästy konsensukseen, mutta me pyrimme saamaan tai ulottamaan nämä kaikenlaisiin vapauden rajoittamista ja riiston muotoihin. Meillä on vielä teknisiä kokouksia ja varmasti pääsemme tästä sopuun ennen viimeistä kolmikantaneuvottelua. Katsomme myös alaikäisten yksityisyyden suojakysymyksiä ja muita asioita. Kuuma peruna on kuitenkin vielä artikla 6, eli oikeus käyttää asianajajaa ja Artikla 2, eli koko direktiivin soveltamisala, kun puhutaan alaikäisistä. Minulla on vuosikausien kokemus aiheesta. Joskus ajatellaan, että alaikäisten kohdalla asiat ovat helpommin käsiteltävissä, mutta näin ei ole, koska tämän direktiivin kohdalla olemme olleet vaikeuksissa. Tässä ovat kyseessä merkittävät takeet nämä ovat sitten siirrettävissä työhön ja menettelyihin, jotka koskevat aikuisia. Ja kuusi artikla, eli oikeusasianajajan, on ollut yksi kaikkein kinkkisimpiä kysymyksiä. Aivan lyhyesti sanottuna pääongelmat liittyvät juuri siihen, että neuvosto vastustaa sitä, että alaikäisten kohdalla annettaisiin mahdollisuus käyttää aina asianajaja. Direkt- tähän liittyy Access to a Lawyer direktiivi. Tuossa direktiivissä on lukuisia poikkeuksia, joita ei voida hyväksyä tällaisessa direktiivissä, jotka liitty, joka liittyy alaikäisiin ja rikosoikeudellisiin menettelyihin. olivatpa alaikäiset vastaajan tai kantajan roolissa, heillä pitää olla korkeampi suojan taso. Teemme siis kovasti töitä, jotta pääsemme tavoitteeseen ja jos siihen pääsen, pääsemme, niin kuin toivon, niin toivottavasti myös kuusi artiklan osalta pääsemme sitten tyydyttävän tulokseen. Voisimme ehkä sitten joustaa jossakin toisessa artiklassa, kenties kaksi artiklassa. Toivottavasti kolmikantaneuvottelut saadaan päätöksen vuoden loppuun mennessä. Tämä olisi hyvä tulos, koska tämä olisi ensimmäinen kerta, kun EU-lainsäädännössä olisi lainsäädäntö, joka koskee suoraan alaikäisiä rikos oikeudellisessa menettelyssä. Tämä kiinnostaa monia jäsenvaltioita ja kuten sanoin, töitä tehdään. Meillä on vielä 12. päivä trilogineuvottelut ja vielä 25. marraskuuta Strasbourgissa on tarkoitus jatkaa kolmikantaneuvotteluita ja välissä sitten koko joukko teknisiä kokouksia ja varjosittelijöiden tapaamisia. Eli toivottavasti työt saadaan päätökseen. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Chinich. Kiitoksia oikein paljon. Täällä ei ole paljon kollegoja enää paikalla, mutta voisimme lähettää kaikille valiokunnan jäsenille tulokset näistä neuvotteluista. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ja tästä aiheesta on nyt ollaan laatimassa ensimmäistä kertaa mietintö, joten lähetetään tästä tieto kaikille jäsenille. No sitten seuraava kohta. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle euron suojaamista rahanväärennykseltä koskevan Perkles-ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista vuonna 2014. Perikles-ohjelma on toimintaohjelma, jossa on tarkoitus vaihtaa tietoja, avustaa ja kouluttaa, jotta euroa voidaan suojata väärännöksiltä. Asetus 331-2014 on perustanut tämän ohjelman ajanjaksoksi, joka loppuu 31.12.2020. Artiklan 13 kappale 3 määrä, että komissio joka vuosi tiedottaa parlamenttia ja neuvostoa ohjelman tuloksista. Ja nyt nykyinen kertomus sitten vastaa tähän edellytyksen tai vaatimukseen vuodelta 2014. Ja annakin komission edustajalle nyt puheenvuoron. Herra Kau. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, että annatte komissiolle mahdollisuuden esitellä tämän kertomuksen perikisellä ohjelman täytäntöönpanosta vuonna 2014. Muutama taustatieto Perikles, 2, Perikles 2020 ohjelmasta. Haluaisin ottaa esille keskeisimmät toimet, jotka on otettu 2014 käyttöön mutta sitä en vielä tietona kaikille tietoa uhkaa kuvista, jotka liittyvät rahaväärennyksiin. Keskuspankin tilastojen mukaan vuosina 2012-2015 rahaväärännökset ovat lisääntyneet edelliseen vertailukauteen verrattuna – kahden vuoden välillä annettavien tietojen perusteella heinäkuussa 2015 keskuspankki antoi tietoa, jonka mukaan vuoden 2015 alkupuoliskolla 450 000 seteliä on väärennetty ja se tarkoittaa 37 prosentin kasvua vuoden 2015 alkupuoliskoon verrattuna. Eli väärennösten määrä on kasvanut huomattavasti. Toisaalta taas, mitä tulee väärennettyihin kolikoihin, niin luvut kasvavat. Napolin satamassa, Porto Saminossa, takavarikoitiin 300 000 väärennettyä eurokolikkoa – Oletettiin, että ne on väärinnetty Kiinassa. Ja kolmanneksi näiden väärinnösten laatu paranee jatkuvasti, erityisesti mitä kolikoihin tulee, niin väärännösten elektromagneettinen ominaisuus lähes vas, on vastavalainen kuin alkuperäisten. Eli erilaisissa laitteissa väärännösten tunnistaminen on aika lailla hankalampaa. Ja mitä tulee hologrammeihin ja muihin turvatekijöihin, joita käytetään seteleissä, niin niitä voidaan ostaa netistä, kiinalaisilta verkkosivuilta. Tällaisia hologrammeja voi ostaa hyvinkin huokean hintaan. Ja näitä voidaan käyttää rikollisjärjestöissä rahaväärännyksiä valmistettaessa. Europolkin on antanut tietoa vuodesta 2014 ja sen mukaan 1,2 miljoonaa seteliä on poliisin toimesta takavarikoitu ja niiden rahallinen nimellisarvo on noin 66 miljoonaa euroa. Europolin SOKTA-kertomuksen mukaan euro on maailmanlaajuisesti vahvin ja vakain valuutta ja tästäpä syystä järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymät käyttävät sitä yhä enenevässä määrin hyväkseen muun muassa rahan yhteydessä. Eli uhka on edelleen päällä ja tästä syystä onkin tärkeää järjestää Periklesin kaltaisia koulutusohjelmia, joiden tarkoituksena on puuttua tähän uhkakuvaan eri kantilta. Ja saanen viitata myöskin direktiivitekstiin, joka hyväksyttiin ja josta on keskusteltu myöskin valiokunnassa, eli 2014 62 direktiivi, se hyväksyttiin vuonna 2014, ja siinä peräänkuulutetaan euron ja muiden valuuttojen suojautumiskykyyn rahaväärennöksiä vastaan. Eli tässä hiukan taustatietoa uhkakuvista, joista puhutaan, kun puhumme euron suojamisesta rahan Mitä tulee perikielisohjelmaan, niin kyse on oikeastaan tietojenvaihto- ja koulutusohjelma. Ohjelma sinänsä perustettiin jo vuonna 2001 ja sitä on laajennettu vuosilta 2006-2013 vuoteen 2020 asti, eli seitsemän vuoden kausi on käynnissä. Valitettavasti vasta vuonna 2015 Perikles-ohjelman kestoa jatkettiin siten, että se käsittää myöskin muut kuin euromaat. Eli vuonna 2014 vain euromaat pystyvät hyödyntämään euro, tätä ohjelmaa. Nyt 7,2 miljoonaa euroa on käytettävissä tähän ohjelmaan vuoden 2020 loppuun asti. Periklis-ohjelma on uudistettu entisestään, sitä on yksinkertaistettu ja useammat toimet on voitu huomioida rahoituksessa. Myöskin monitorointia, raportointivaatimuksia on vahvistettu, tarkoittaa sitä, että säännönmukaisemmin on kerrottava siitä, mitä Perikles-toimien osalta on saatu aikaiseksi kansallisella tasolla, ja yksi keskeinen toimija on myöskin Euroopan parlamentti. Ja tästäpä syystä nyt toimimme artiklan 13 mukaisesti, johon viittasitte, ja esittelemme teille tämän vuoden 2014 kertomuksen. Mitä vuoteen 2014 tulee, niin budjettiviranomaiset antoivat Perikles-ohjelmaan 924 miljoonaa euroa kymmeneen hankkeeseen varoja on annettu tästä vaiheesta miljoonasta kuusi Ohjelma perustuu kolmen eurojäsenvaltion, Italian, Ranskan ja Espanjan toimivaltaisten viranomaisten tekemiin ehdotuksiin. Nämä jäsenvaltiot ovat joutuneet kantamaan suurimman taakan rahaväärennysten osalta ja siksi he käyttävätkin eniten näitä Perikles-ohjelman varoja. Neljä hanketta on komission perustamaa ja nämä kymmenen hanketta löytyvät liitteestä yksi, jotka on, löytyvät kertomuksesta. Kyse on seminaareista, teknisestä koulutuksesta, henkilöstövaihdosta ja tutkimustoiminnan toteuttamisesta. Yleisesti ottaen kyse on arkaluonteisten alueiden käsittelystä, latinalainen Amerikka yhtenä, Chiilessä perustettiin yksi keskus Kolumbiassa, perustettiin niin sanottu hotspot-keskus ja Albaniassakin ja sekä Turkissa on toimittu, koska kyseisiä maita pidetään sellaisina maina, joista näitä väärennettyjä rahoja lähtee. 662 asiantuntijaa osallistui tähän Perikles koulutusohjelmaan ja asiantuntijat tulivat unionin ulkopuolelta ja sisäpuolelta, enemmistö tietenkin unionin jäsenvaltioista. Mitä tulee henkilöiden taustoihin, ammatillisiin taustoihin, niin useimmat olivat poliisihenkilöstöön kuuluvia, mutta yhä useammat olivat taustaltaan toisenlaisia. Heillä oli toisenlainen ammatillinen tausta, esimerkiksi keskuspankin henkilöstön edustajia, yleisiä syyttäjiä, tuomareita ja rahapajojen edustaja oli tässä mukana. Eli nyt erityisesti tuomarit ja yleiset syyttäjät olivat mukana Perikles-ohjelmassa. Tällä on tietenkin vielä myöskin vahva alueellinen yhteistyöelementti. Tarkoituksena on kouluttaa poliisiviranomaisia muun muassa Kolumbiassa. Tämä on hyvä esimerkki. Sillä on olemassa Kolumbiassa hotspotteja, mistä löytyy sekä dollari- että euroväärennyksen keskittyneitä pajoja. Siksi on paikallaan yhdessä Yhdysvaltain salaisen palvelun kanssa katsomassa näitä asioita paikan päällä. Ja vielä vuoteen 2014 liittyen seuraavaa. Tilanne on muuttunut jonkin verran. Tutkimuksia on rahoitettu tarkoituksena selvittää, ketkä ovat näiden rikosten taustoilla. Samalla tutkitaan myöskin, minkälaisia turvallisuus- järjestelmiä voidaan ottaa käyttöön uusissa eurokolikoissa. Frankfurtissa järjestettiin vuonna 2014 konferenssi yhteistyössä keskuspankin ja Europolin kanssa. 170 asiantuntijaa 40 eri maasta oli paikalla ja se osoitti, miten tärkeästä asiasta on kyse. Eli tärkeää on harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä. Rahanväärennystoiminta on kansainvälinen rikollisuuden ala ja meidän täytyy tehdä muun muassa kiinalaisten kanssa tärkeää yhteistyötä, mutta Geneven yleissopimusta Kiina ei ole vielä allekirjoittanut, mutta kyse on tärkeästä yleissopimuksesta, jonka tarkoituksena on taistella rahaväärennyksiä vastaan maailmanlaajuisesti. Ja juridinen yhteistyö yksinkertaistuu tämän kautta. Siinä peräkulutetaan syrjimättömyyden periaatetta, eli jokaisen maan on suojeltava myöskin vierasta valuuttaa yhtä lailla kuin omaa valuuttaa. Vuonna 2015 aloitamme vuoden 2015 työohjelman täytäntöönpanon. Me keskustelemme ohjelman pääpainopistealueista jäsenvaltioiden edustajien kanssa, keskuspankin ja Europolin kanssa, komission muovamassa asiantuntijaryhmässä, rahanväärennysasiantuntijatyöryhmässä. Ja tähän liittyen on työstetty pääpainopistealueita, jäsenvaltioissa, joissa rahaväärennys on suuri ongelma, niin siellä toteutetaan eniten näitä ohjelmia myöskin Kaakkois-Euroopassa näin tehdään. Tarkoituksena on parantaa myöskin euroraha, euron, euroa väärännyksiltä latinalaisessa Amerikassa ja myöskin Kiinassa. Paraikaa komissio seuraa vuoden 2015 työohjelman täytäntöönpanoa ja kunhan meillä on enemmän tietoa käytettävissämme, niin välitämme ne toki parlamentille ja neuvostolle käyttöön. Voin siis sanoa, että 2020-ohjelma on tehokas väline taistelussa rahan, rahan väärennyksiä vastaan. Kiitoksia. No, Kiitoksia oikein paljon. Salissa on nyt vain kaksi kollegaa. Teidän kertomuksenne on oikein mielenkiintoinen. Tässä oli paljon yksityiskohtia. Haluaisiko edustaja Chinisti tai Ankela käyttää puheenvuoron? Chinichi, ole hyvä. Kiitän kovasti komissiota tästä kertomuksesta. Tämä aihe on äärimmäisen kiinnostava ja toivottavasti voin käyttää osan ajastani myös tähän aiheeseen. Käsittelen lukuisia muitakin mielenkiintoisia aiheita. Aikaa pitäisi olla kolminkertainen määrä, jotta ehtisi tehdä kaiken, minkä haluaisi. Tämä kuitenkin on asia, johon liittyy eri näkemyksiä, eri näkökohtia. Ensinnäkin tekninen puoli ja juridinen puoli, toisaalta myös tutkinnallinen puoli. Eli jälleen kerran tarvitaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, ei pelkästään jäsenvaltioiden, vaan myös niiden maiden kanssa, joissa valitettavasti voi syntyä tällaista tuotteiden väärentämistä. Väärennöksistä ja rahaväärennöksistä on puhuttu paljon ja tämä varmasti on yksi vaikeimpia asioita, joihin puuttua. Euron väärentäminen on kuitenkin väärentäjille varsin helppoa. Te puhuitte tästä korttirahasta. Voisitko kertoa tästä lisää? Ja sitten poliisien välinen yhteistyö tutkintatoimissa ja samoin oikeudellinen yhteistyö, ei pelkästään Europolin kanssa tai sitten myöhemmässä vaiheessa Eurojustin kanssa, mutta viittaa myös yhteistyöhön yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa. Onko Perikles-ohjelmassa tältä osin jotakin erityistä vai voidaanko ehdotuksia vielä tehdä esimerkiksi erityiskoulutusta alalla työskenteleville, poliisivoimille tai oikeusalalla kenties voitaisiin kiinnittää huomiota tiettyihin kysymyksiin. Kuten sanoimme, väärännösten määrä esimerkiksi on lisääntynyt Eli onko yhteistyö teistä jo riittävää vai pitääkö tutkintatoimien ja varsinaisen oikeus, oikeudellisen puolen yhteistyötä jäsenvaltioiden ja kolmasen vuoden välillä tehostaa. Kiitoksia. No tässä edustaja Chinichi esitti paljon kysymyksiä ja nyt saatte mahdollisuuden vastata niihin. Merci, madame. Um, yes, I think um, I'm very... Uh... Niin, olen iloinen, että viittasitte näihin asioihin, tähän oikeudelliseen yhteistyöhön. Juuri tästä syystä Perikles-toimissa keskitytään enenevässä määrin oikeudelliseen yhteistyöhön. Eli, että Periklesiin kuuluu yhteisrahoitteisia hankkeita, henkilöstön vaihto ja mahdollisuus, että oikeudellisen sektorin toimijat voisivat olla mukana. EKPn, EKPn tiloissa oikeusviranomaiset olivat laajasti läsnä. Se oli hyvä asia. Heitä ei tullut ainoastaan jäsenvaltiosta, vaan myöskin perusta ja Kolumbiasta. Tämän tyyppistä kansainvälistä yhteistyötä kaivataan myöskin oikeudellisella tasolla ja sitä täytyy vahvistaa. Mitä tulee poliisiviranomaisten yhteistyöhön, niin me olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Italian karbinierit ovat toteuttaneet henkilöstövaihtoa Albanian ja muiden Länsi-Balkanin maiden viranomaisten kanssa käytännön toimien tiimoilta tekninen ja niin sanottu taktinen koulutus olivat tässä päällimmäisenä esillä. Meillä on tietenkin kansallisia keskusyksikköjä, jotka pitäisi perustaa kaikkiin jäsenvaltioihin ja kaikkiin maailman maihin Genevan yleissopimuksen mukaan, joissa sitten koordinoidaan jäsenvaltiotason työskentelyä rahanväärennyksen alalla. Ja sitä kautta on tarkoituksena yksinkertaistaa myöskin kansainvälistä yhteistyötä. Se on, kuten sanottu, Periklesin yksi keskeisimmistä toimialoista. Ja tätä kautta yritämme parantaa sekä teknisen että juridisen puolen työskentelyn tehokkuutta. Kiitoksia. Ähm, Kiitoksia oikein paljon. No niin, hyvät kollegat, nyt meillä on vielä viimeinen kohta esityslistalla. Kyse on meidän valiokuntaa koskevasta menettelystä. Angel Jambaski on esittänyt komissiolle kaksi kysymystä. Ensimmäinen esitettiin 18.6.2015 ja sitten toinen on päivätty toinen heinäkuuta 2015. Ja tähän mennessä emme ole saaneet komissiolta vastausta näihin kysymyksiin. Edustaja John Baskilla ei ollut mahdollisuutta olla täällä paikalla keskustelemassa tästä asiasta ja siksi annankin puheenvuoron komission edustajalle, jotta hän voisi kertoa meille, mistä on kyse ja minkälainen menettely menettely on käytössä ja miksi edustaja Baski ei ole saanut vastausta näihin kysymyksiin. Kiva. Kuka puhuu komission puolelta? Chairman, um... Kiitos puheenjohtaja. Puhu siis komission nimissä. Tietojeni mukaan kirjalliset vastaukset näihin molempiin kysymyksiin on jo lähetetty Ensinnäkin tämä kysymys 10664 lähetettiin, sen vastaus lähetettiin lokakuussa ja vastaus kysymykseen 9971 lähetettiin 21.10. Ensimmäinen siis toinen kymmenettä. Tämä kysymys, johon vastaus lähetettiin toinen kymmenettä niin tässä tapauksessa komissio korostaa sitä, että kysymykset, jotka arvon parlamentin jäsen esitti ja hän pohjautui, niin tässä taustalla oli Italian pääministerin haastattelu ennen kuin sisäisiä siirtoja koskevista asioista oli päästy sopimukseen. Oletettiin, että neuvosto tai huippukokouksessa ei päästäisi sopimukseen. Tässä puhuttiin 40 000 ja 120 000 henkilön sisäisistä siirroista. Näihin sopimuksiin on nyt päästy. Heinäkuussa sovittiin 40 000 henkilöstä ja tämä hyväksyttiin virallisesti 14. syyskuuta ja 120 henkilön siirrosta päätettiin 22. syyskuuta. Joten ei olisi oikein, että komissio kommentoisi tätä tämän enempää, koska tässä spekuloitaisiin asioilla – joita oletettiin tapahtuvan, jos poliittisen sopimuksen ei olisi päästy. tämän vastauksemme. Siirrynkö suoraan vastaamaan tähän toiseen kysymykseen liittyvän asian? Selvä. Toinen kysymys liittyy Bulgarian tilanteeseen ja parlamentin jäsen peräänkuulutti, että Bulgaria kohdeltaisiin samalla tavoin kuin Kreikkaa ja Italiaa liittyen komission uudelleen sisäisen siirron sopimukseen. Ja haluaisin todeta tästä, että tilanne Bulgariassa ei ole tällä hetkellä verrattavissa Italian ja Kreikan tilanteeseen. Erityisesti laittomien maahanmuuttajien määrän osalta. Ja kun ajatellaan tammikuun ja tämän vuoden marraskuun ja Bulgarian tulikin noin 26 000 laitonta maahanmuuttaja Bulgarian maren yli, kun taas Italian ja Kreikan kohdalla luvut ovat paljon suurempia. Meillä ei ole täysin kattavia lukuja koko ajan jaksolle, mutta Kreikassa luku on yli 630 000 ja Italiassa 140 000, joten nämä luvut ovat huomattavasti suurempia. Mutta Toki komissio seuraa jatkossakin Bulgarian ja kaikkien jäsenvaltioiden tilannetta hyvin tarkkaan. Ja saatamme ehdottaa samankaltaisia sisäisen siirron mekanismeja, mikäli muissa jäsenvaltioissa kohdataan samanlaisia tilanteita kuin Italiassa ja Kreikassa. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Jambaski ei ole paikalla, mutta hänen avustajansa on kyllä paikalla. Ja te voitte ottaa muistinpanoja tässä. Kiitoksia komission edustajalle. Ja tämä olikin sitten viimeinen kohta esityslistalla. Seuraava kokous pidetään 16. marraskuuta Brysselissä. Ja oikein hyvää iltaa kaikille.